Good afternoon. I would... Oikein hyvää iltapäivää. Hyvät naiset ja herrat, ehdottaisin, että asettautuisitte nyt aloille, niin voimme aloittaa tämän kokouksen. Hyvää iltapäivää. Please take your... Asettautukaapa nyt paikoillenne. I would like to propose everyone to take uh, seat. Todella ehdottaisin, että asettautuisitte paikoillenne, jotta voimme aloittaa tämän kokouksen. I hate this. I think you We, can. Oh, Panzanoka is here. Okay. Thank, thank you very much. No niin, kiitoksia. Tosiaan vielä kerran oikein hyvää iltapäivää ja ennen kuin menemme itse asiaan, haluaisin ilmoittaa teille kahdesta muutoksesta esityslistaluonnokseen. Ensinnäkin sähköinen äänestys, esityslistan kohta seitsemän. Cashmanin mietintö kohta seitsemän siis lykätään 30. päivään marraskuuta. Ja koordinaattorien kokous oli tarkoitus pitää Tarkoitus oli puhua Sisilian valtuuskunta muutoksesta, mutta näistä muutoksista on sovittu jo kirjallisesti, joten ei ole tarpeen tätä koordinaattorien kokousta pitää. No niin, jos muita ehdotuksia ei ole tähän esityslistaluonnokseen liittyen, niin voimme mennä asiaan. Ai niin, yksi ilmoitusasia vielä liittyen Italian vierailuun. ehkäpä tiedättekin, koska kolmansien maiden kansalaiset eteläiseltä välimereltä ähm, nyt ovat äh, hyvin sankoin jokoin tulleet äh, esimerkiksi Lampedussaan. ja nyt todella 12 jäsentä Libe-valiokunnasta 22.–26. marraskuuta lähtee paikan päälle tilannetta katsomaan. 4 EPP, 3 SD, 1 ALDE, 1 Vihreä, 1 ECR, 1 QE jäsen sekä 1 EFD jäsen osallistuvat todella tähän matkaan ja näin ollen tarvitaankin sitten vahvistusta valiokuntaa. No niin, nyt voimme varmaankin sitten siirtyä eteenpäin kohta kolme yhteisöviisumisäännösten laatimista 13. heinäkuuta 2009 annetun asetuksen 810-2009 muuttaminen. Esittelijämme on Louis Michel. Aivan ensin kuulemme komission esityksen. Onko komissio paikalla? Kyllä, joten pyydämme, että komissio esittelee meille nyt oman ehdotuksensa tämän asetuksen muuttamiseksi. Ja me kuuntelemme komission jälkeen myös puheenjohtajavaltio Puolan huomioita. Olkaapa hyvä. Presenting the... Komission edustaja, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on nyt kunnia esitellä teille tänään ensimmäiset muutokset tähän viisumisäännöstöön, joita on huhtikuusta 2010 sovellettu tai täytäntöön pantu. Mutta komissio on tehnyt arvioraportin tämän viisumisäännöstön täytäntöönpanosta ja se, se on tarkoitus julkaista 2013 ja sen perusteella sitten muutetaan tätä viisumisäännöstöä. Ja tällä hetkellä emme nyt aio mitenkään ennakoida tämän 2013 raportin tuloksia, mutta mutta tämä viimeaikainen lainsäädäntö ei sisältänyt oikeita substanssisääntöjä, e, koska tämän viisumisäännöstön täytäntöönpanon yhteydessä huomasimme, että sen artiklassa kolme, jossa viitataan lentokentän kauttakulkuviisumeihin, niin siellä on virheitä ja se on sitten täytäntöönpanon yhteydessä johtanut oikeudellisiin ongelmiin ja epäselvyyksiin. Ja komissiona nyt aiomme korjata tätä viisumisäännöstöä. Tämä ei nyt sinänsä ole vielä mitään tästä, tätä täytäntöönpanoarvioinnin perusteella tehtävää korjaamista. Me olemme hyvin lyhyesti vajaa viidellä, vajalla viidellä sivulla selittäneet tämän muutoksemme. Ehkä voin selittää puheenjohtajalle hieman enemmän tätä, mistä on tässä korjauksessa kyse. Se on aika lailla tekninen. Se on ehkä vaikealukuinen ja vaikea ymmärtää myöskin, mitä tämä meidän ehdotuksemme sisällä meneillään pitää. Haluan ensinnäkin muistuttaa siitä, että 539 vuodelta 2001 asetus, jossa on tämmöinen negatiivilista ja positiivilista negatiivilista on kolmansien maiden lista, joilta edellytetään viisumi Schengenin alueelle. Ja sitten tämä positiivilista on niistä maista, joiden kansalaiset on vapautettu viisumivelvollisuudesta silloin, kun matkustavat Schengenin alueelle. Ja periaatteessa se, ne matkustajat, jotka tulevat Schengen-lentokentän transittoalueelle ja jotka jatkavat toiseen määränpäähän Schengenin ulkopuolelle, eivät tarvitse viisumia, vaikka heidän maansa olisikin negatiivilistalla. Esimerkkinä Marokko on tällä negatiivilistalla. Marokkolainen, joka tulee Casablancasta Pariisiin ja jatkaa sitten Yhdysvaltoihin eteenpäin. Mutta jos hän pysyy Pariisin lentokentällä kansainvälisellä transitoalueella, hän ei tarvitse viisumia joten tämä negatiivilistaa ei tässä tapauksessa ikään kuin sovelleta. Mutta olemme arvioineet, että joistakin syistä, turvasyistä tai laittoman maahanmuuton perusteella edellytettäisiin viisumia sellaisille matkustajille, matkustajilta, vaikka he eivät lähtisikään lentokentän kansainväliseltä transitalueilta pois. Ja näissä tapauksissa puhutaan niin kutsutusta lentokentän kauttakulkuviisumista. Ja nyt viisumisäännöksessä on tällainen tietty, tätä koskeva öö, säädös. Ja siellä on sitten kymmenkunta kolmannen maan öö, nimeä, joiden kansalaiset, kansalaisilta edellytetään lupaa vaikka he vain kulkisivat Schengen-lentokentän läpi. Esimerkiksi Iran, Irak, Pakistan, Afganistan, niiden maiden kansalaisilta tätä edellytetään. Ja tämä kuuluu osana viisumisäännöstöön. Luonnollisesti tähän velvoitteeseen on myös poikkeuksia näiden 12 maan kansalaisille. Nimittäin sellaisissa tapauksissa, joissa näitä henkilöitä ei pidetä uhkana julkiselle yleiselle järjestykselle, eikä heitä pidetä uhkana myös myöskään laittoman maahanmuuton yhteydessä. Ja nykyisessä tekstissä sanotaan esimerkiksi, että oleskeluluvan hankijat vapautetaan tästä lentokentän kauttakulkuviisumista, koska se, että he ovat saaneet oikeusluvan tai oleskeluluvan tai, tai viisumin jostain tietystä maasta, esimerkiksi USAsta tai Kanadasta, niin heitä ei pidetä vaarana silloin, kun he kulkevat Schengenin lentokentän läpi. Jos tämä artikla kolme nykymuodossaan, jos sitä lukee, niin siinä tätä poikkeusta tähän kauttakulkuviisumivaatimukseen sovelletaan myös sellaisiin, joilla on oleskelulupa tai viisumi, joka on myönnetty jossain jäsenvaltiossa. Mutta Schengenin tekstissä Tämä tarkoittaa sitä, että Schengenin ei kuulu yhdistynyt kuningaskunta, eikä Irlanti, eikä Bulgaria, eikä Kypros, eikä Romania, jotka eivät siis tällä hetkellä toteuta tai täytäntöönpane Schengenin säännöstöä, josta johtuu se, että kun nämä henkilöt, jotka ovat näiden 12 maan kansalaisia, heillä on joko oleskelulupa tai viisumi, jonka on antanut Yhdysvallat, he voivat kulkea meidän lentokenttiemme läpi ilman tätä kauttakulkuviisumia. Mutta jos heillä on oleskelulupa tai viisumi, esimerkiksi, jonka on antanut esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, niin silloin he tarvitsisivat tämän lentokentän kauttakulkuviisumin. Ja tämä johtuu siitä, että komission alkuperäisessä ehdotuksessa ei sanottu jäsenvaltiot, jotka soveltavat Schengen-säännöstöä, vaan sanottiin unionin jäsenmaat, joka tarkoittaa kaikkia jäsenvaltioita, myös niitä, jotka eivät kuulu Schengenin alueeseen ja jotka eivät täytäntöönpane siis Schengenin säännöstöä. Ja nyt sitten jossain neuvottelujen kuluessa tämä unionin jäsenvaltio maininta pyyhittiin pois ja huomasimme vasta siinä vaiheessa, kun tätä viisumisäännöstä ruvettiin täytäntöönpanemaan, että tässä on joku ongelma. Ja vaikka me olemme koittaneet korjata tätä puutetta siinä vaiheessa, varsinkin kun komissio on antanut toimintaohjeita käsikirjan muodossa ja olemme tätä kautta pyrkineet sitten harmonisoimaan yhteisön viisumisäännöstön täytäntöönpanoa. Mutta tämä käsikirjahan on ikään kuin hallinnollinen ohjekirja se, sillä ei voida muuttaa oikeudellisia velvoitteita tai oikeuksia. Joten komissio on sen takia pitänyt tarpeellisena tehdä tämän ehdotuksen, jolla pyritään korjaamaan tämä virhe, joka on päässyt tekstiin ja joka ei missään tapauksessa ollut komission tai, sen, tai muiden lainsääntäjien tahtotila. Ja se, että että yhdistynyt kuningaskunta, e- Irlanti ja, nämä, Irlanti ja muut, jotka eivät kuulu Schengeniin, niin niiden osalta ei ole haluttu sanoa, että sellaiset henkilöt, joilla on näiden maiden antama viisumi, että heiltä edellytettäisiin sitten lentokentän kauttakulkuviisumia. Tämä on siis tämmöinen pieni, pieni hikka, joka nyt sitten on tapahtunut tässä lainsäädäntövaiheessa. Emmekä nyt aio odottaa vuoteen 2013, viisumisäännöstön arviointikertomuksen julkistamista ennen kuin tämä virhe korjataan. Ja senpä takia tällainen tekninen, ehkä monimutkainenkin korjaus on nyt tekeillä, jolla komissio pyrkii korjaamaan tämän oikeudellisen tilanteen sellaisten henkilöiden osalta, joilla on oleskelu tai viisumi, jonka on myöntänyt joku näistä maista, jotka eivät kuulu Schengenin alueeseen. Tämä lyhyesti tämä komission ehdotus. Mielelläni vastaan kysymyksiin, jos sellaisia syntyy tämän esittelyn perusteella. Kiitos. Thank you very much for the, eh, Suuret kiitokset näistä yksityiskohtaisista tiedoista. Ja nyt puheenvuoron saa Filip Jasinski neuvostosta ja hänen jälkeensä Louis Michel. Good afternoon, ladies and gentlemen. Um... Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, arvoisa rouva puheenjohtaja. Minun on nyt aika vaikea, kun yleensä kun puhun Liben jäsenille, sanon, että neuvoston kannalta joku ehdotus on luonteeltaan tekninen, näinhän usein todetaan, mutta tässä ehdotuksessa, vaikka käyttäisi mikroskooppia, niin siitä ei kyllä politiikkaa löydy. Tämä viisumisäännöstö on fantastinen ää, tavallista, tavallisten elämiä, ää, ihmisten elämää helpottava väline. Tämä ää, helpottaa kaikkien elämää. Tämä on tekninen ratkaisu ja tämän teknisen ratkaisun kautta voisimme tietenkin tätä ehdotusta parantaa vielä entisestään. Vielä viimeiset sanat kahdesti. Neuvosto on tätä ehdotusta käsitellyt. Jäsenvaltiot eivät käytännössä ole tehneet minkään näköisiä muutoksia. He pitivät komission tekemästä alkuperäisestä ehdotuksesta ja öö, kun tämä nyt siirtyy parin päivän kuluttua Koreperin tasolle, niin älkää yllättykö Täällä tulee pienen pieni korjaus, sanamuodon korjaus. Huomasimme yhden pienen pienen virheen komission kanssa. Tästä jo puhuimme ja komissiokin oli kanssamme aivan yhtä mieltä siitä, että pitäisi hiukan tämä pieni muutos tehdä. Mutta muuten tämä on aivan erinomainen, aivan virheetön ehdotus. Neuvosto ja jäsenvaltiot kyllä todella mielellään tällaisia ehdotuksia saavat eteensä. Kiitos. Thank you very much, and particularly uh, for your comments. Kiitoksia. Ja oli mukava kuulla, että rakastatte tätä viisumisäännöstöä. Ennen kuin Louis Michel saa puheenvuoron, toteaisin seuraavaa. Me saimme juuri kuulla, että Romanian tulkkausta tänään ei saatu tähän kokoukseemme. Tämä tapahtui kai tämä muutos ihan viime hetkellä, juuri ennen kokouksen alkua. Herra Enchiu, olemme todella pahoillamme tästä Romanian tulkkauksen puuttumisesta. Voimmeko siirtyä eteenpäin? No niin, eli nyt puheenvuoron saa Louis Michel, joka on meidän esittelijämme. Ja tämän jälkeen sitten muita puheenvuoroja. Mahdollisesti meillä on aikaa hieman keskustelukin. Olkaa hyvä. Bien, merci beaucoup, euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota esityksestä, joka oli äärimmäisen täsmällinen. Kyseessä on, aivan niin kuin kuulitte, muutosehdotus, joka on hyvin rajallinen muutos. Ja se koskee nimenomaan viisumisäännöstöä. Kyseessä on täsmennys ja tekninen korjaus niiden sääntöjen suhteen, jotka koskevat kauttakulkuviisumeja lentokentillä. Tämä korjaus ei muuta jäsenvaltioiden käytäntöjä. Tämä on tarpeen muistuttaa tässä vaiheessa. Asetuksen muutos on sellainen, että jos henkilöllä on oleskelulupa tai viisumi, joka on myönnetty sellaisesta maasta, joka ei vielä tai ei sovella Schengenin säännöstöä, tämäkin sanottiin, yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kypros, Bulgaria ja Romania, tällainen henkilö, hänelle myönnetään poikkeus näistä vaatimuksesta. Jos vaikkapa irakilainen henkilö omaa Bulgarian oleskeluluvan, niin hän voi sitten ilman tällaista äh, kauttakulkuviisumia matkustaa Schengen-kentän lävitse. Mutta jos jo on oleskelulupa tai, äh, tai viisumi ja joka on jo kontrolloitu, valvottu ja on todettu, että kyseinen henkilö ei muodosta vaaraa maahanmuuton näkökulmasta, laittoman maahanmuuton näkökulmasta, niin tietysti hallinnosta takaa jäsenvaltioissa täytyy vähentää näissä tapauksissa. Voin tukea tätä ehdotusta ja toivon, että nopea, nopeasti pääsisimme sopimukseen aiheesta. Tämä todellakin on tekninen korjaus, mutta toki sillä on vaikutuksia siihen tapaan, jolla ihmisiä kohdellaan. Ja tämä on tärkeä kysymys. Asiassa pitäisi edetä nopeasti. Tietysti konsensukseen täytyy pyrkiä, aivan niin kuin neuvostokin totesi, mutta näyttäisi siltä, että tämä ehdotus pitäisi marraskuun loppuun mennessä saattaa päätökseen. Voitaisiinko jo ennen vuoden loppua äänestää? Sihteeristö sanoi, että kyllä tämä aika tiukille menee, mutta joka tapauksessa nähdäkseni pitäisi melko lailla nopeasti edetä. Komission edustaja totesi sen, että tämä ei liity millään tavalla siihen tarkasteluun, joka on tulossa viisumijärjestelmän suhteen myöhemmässä vaiheessa, eli puolitoista kaksi vuotta. Ei ole mitään syytä tätä korjausta lykätä tästä syystä. Kiitos. Ei ole juuri paljonkaan tähän enää lisättävää, koska hyvin täsmällisesti komission puheenvuorossa kaikki todettiin. Thank you very much and we have... Suuret Kiitokset. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin rouva Sommer ja sitten herra Enciu. Okay. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minun kysymykseni itse asiassa saivat jo vastauksen. Komission puheenvuoro oli hyvin kattava Kuka tuon virheen teki? Tämä nyt minua oikeastaan kiinnostaisi. Eikö tämä virhe olisi pitänyt nousta sieltä esiin jo hieman aikaisemmassa vaiheessa? Tietenkin on hyvä, että kun täytäntöönpanomääräyksiä luonnostellaan lainsäädäntöön, niin sitten käytännössä voi tietenkin tulla esiin, että on jonkinnäköinen ongelma, mutta eikö tällainen virhe nyt olisi pitänyt jo aiemmin havaita tuossa valmisteluvaiheessa. Eli kenen syytä tämä nyt oikein on? Tämä minua kiinnostaisi. Ja neuvoston edustaja tuossa puheenvuoronsa lopuksi totesi, että on aivan innostunut tästä ehdotuksesta ja että niin on koko neuvosto, joka olisi asia tai on asiaa käsitellyt kahdessa eri kokouksessaan, mutta haluaisi kuitenkin tätä muotoilua hiukan mutta Mielestäni olisi mukavaa, jos parlamentti, ja minä taisin kuulla hiukan väärin neuvoston edustaja pudistaa täällä päätään. Minä varmaankin äh, ymmärsin hiukan äh, väärin, äh, mitä tulee tähän toiseen muotoiluun. Eihän tällaista pyytänytkään. No niin, niin kuin tuossa aiempi puhuja itsekin olen sitä mieltä, että kun kyse on teknisestä muutoksesta, niin ei siihen suurempia ongelmia pitäisikään liittyä. Kysymys kuitenkin komissiolle. Minä ymmärsin asian niin, että tämän teknisen muutoksen lisäksi ollaan tekemässä poisto, poistoviittauksen Euroopan talousalueesta. Miksi? Tähän haluaisin vielä vastauksen. Kiitos. Thank you very... No niin, kiitoksia. Kysytään tätä tosiaan komissiolta ja neuvostolta. Saatte vastata sitten lopuksi, mutta nyt ensin herra Enchio. Merci, madame la présidente. Je parlerai en français. Kiitos puheenjohtaja. Puhun nyt sitten ranskaa. Niin siitä syystä, että Romania ei ole vielä hyväksytty Schengen-alueeseen mukaan. Ehkä sen takia tulkitkaan eivät päässeet tänne paikan päälle. Saat, ehkä jäivät rajalle kiikkiin. No, vitsi vitsinä. Mitä nyt halusinkaan sanoa? Niin, sen lisäksi, että tässä on kyse teknisistä muutoksista, niin tämä on myös symbolinen viesti, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden pitää olla samalla viivalla, eikä niitä saa syrjiä millään tavalla. Ovatpa he sitten Schengenin jäseniä tai eivät, tai mukana Schengenissä tai eivät tässä on myös sitten varmasti läksy opittavana myös Bulgarialle, Bulgarialle ja, ja Romanialle, jotka laajemmankin uudistuspaketin yhteydessä joutuvat tätä Schengen ongelmatiikkaa käsittelemään ja, ja, ja ei saisi käyttää tämmöisiä ristiriitaisia edellytyksiä tai vaatimuksia näidenkään maiden osalta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. I really hope there's no symbolic meaning. Kiitos. Eh, no toivottavasti ei, tästä näimme, että ei tällä tulkkauksen puutteella nyt mitään sen suurempaa vaikutusta, vaikutusta varmaankaan ollut. Ja sitten eh, Rova Chenoka. Um, yes, I also had a number... Niin minullakin oli muutama kysymys, mutta kuultuamme esittää esitykset, puheenvuorot, niin sain kysymyksiini vastauksen. Ryhmämme voi tukea kaikkia ehdotuksia ja toivottavasti se auttaa matkustavaisia. Haluan kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kertoa omista kokemuksistani, kun viikko sitten palasin Strasbourgista. Minun piti sääolojen takia kulkea Helsingin kautta ja ei ollut minkäänlaista transit-aluetta, josta olisi voinut poistua. Eli lentokentällä nyt oli sitten jonkinlainen ongelma varmaankin. Komissio kenties panee tämän asian merkille. Thank you very much. Mr. Tiantafilides. Kiitos teille. Sitten herra Tiantafilides. This is just to thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää neuvostoa ja komissiota selkeistä selvityksistä ja minä kannatan kaikin puolin esittelijänkin kantaa. Minun maani Kypros olisi eh, liittynyt Schengeniin, jos ei olisi ollut ongelmia saaren jakamisen kanssa tai suhteen. Eh, saaren osan miehittäminen johti tähän. Mutta tämä on sellainen korjaus, joka poistaa tämän vääryyden ja minun ryhmäni voi myös sitä tukea. Kiitos. Kyllä, todella tuki näyttää olevan erittäin laaja tälle ehdotukselle, mutta pari kysymystä esittiin kuitenkin neuvostolle ja myös komissiolle. Joitain selvennyksiä pyydettiin, joten nyt varmaankin komissio voi ottaa ensimmäisen puheenvuoron ja neuvosto sitten sen jälkeen. Olkaa hyvä. merci, madame la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin kysymys. Kuka on syyllinen tähän virheeseen? Me emme hukkaa aikaa. Komissio voi todeta, että me olemme tehneet ehdotuksemme ja lainsäätäjä, kenties juristilinguistien syytä tämä olisi, he eivät ole täällä puolustautumassa. En pysty sanomaan, mitä täsmälleen sanottuna tapahtui, mutta todennäköisesti laadintavaiheessa tehtiin tekstin siivousta, jossakin vaiheessa puhuttiin jäsenvaltioista, toisissa unionista ja on haluttu päästä johdonmukaisuuteen näissä ilmauksissa. Ja kuitenkin nämä ilmaukset tarkoittivat hieman eri asiaa, mutta nythän ei varmaankaan ole enää järkevää etsiä syyllisiä tässä vaiheessa. No sitten viittaus Euroopan talousalueeseen. Nyt se voidaan poistaa, koska artiklassa kolme uudelleen muotoiltuna ehdotuksemme mukaisesti katetaan kaikki jäsenvaltiot, ovatpa ne sitten Schengen-jäseniä taikka sitten Schengenin ulkopuolisia jäsenvaltioita, niin kuin Irlanti ja yhdistynyt kuningaskulta, tai jäsenvaltioita, jotka ovat liittymässä Schengen-alueeseen, mutta eivät sitä vielä ole. Ja Schengenin jäsenvaltioiden kautta katetaan myös kumppanimaat, esimerkiksi Islanti. Komissio ehdottaa siis nyt tätä uudelleen muotoilua, eikä tarvita enää viittausta Euroopan talousalueeseen. Nyt me katamme kaiken uudella käsitteellä, uudella äh, nimityksellä. Ja nimenomaan tarkoitus on pitäytyä tässä ilmauksessa sopimuksessamme. Thank you very much. Then for a short comment. Kiitos. Sitten vielä lyhyt huomio. Herra Jasinski, puheenjohtajavaltioedustaja. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva Sommer esitti oikein hyvän kysymyksen ja voin vastata teille, että ihan muutaman päivän kuluttua tämä menee Koreperiin, mutta me huomasimme ja keskustelimme tosiaan komissionkin kanssa siitä, että kyse on te- pienestä teknisestä korjauksesta kohtiin 10 ja 11 joissa viitataan 3, 2 ja 4, 2 artikloihin. Ja nyt näyttää siltä, että tämä ei ole niin kuin pitäisi, mutta kyseessä ovat siis 3, 1 ja 4, 1. Ihan puhdas tekninen pieni korjaus. Ja kun minä sanoin, että sanamuoto on toinen, niin kyse on todellakin vain tästä liittymisasiakirjasta ja oikeastaan artikloista, eli todella artikla 1, joka liittyy tähän sisältöön, mutta teksti sinänsä on täysin sama kuin ennenkin. Kiitoksia ja haluaako esittelemme herra Michel vielä esittää huomioita? No ihan lyhyesti kiitän komissiota ja neuvostoa ja kiitän myös puheenvuoron pitäneitä tuestaan. Ja selkeästi tämä on tekninen korjaus ja ihan lähiaikoina annan valiokunnan jäsenille lausuntoehdotuksen, jota voidaan käsitellä ehkä hyvinkin nopeasti, ehkä tämän kuun loppuun mennessä, jotta asia saataisiin nopeasti vietyä eteenpäin konsensusta näyttää olevan ja niinpä kannattaa asiaa nyt viedä nopeasti eteenpäin niin, että tämä tekninen virhe ei jatka enää pitkää elämäänsä meidän lainsäädännössä. Kiitos. No niin, tämän vuoden loppuun mennessä, niin kuin esittelijäkin tuossa huomautti, tämä asia pyritään varmasti hoitamaan loppuun. Sitten siirrytään esityslistalla eteenpäin. Kyse on äh, Kaliningradin alueesta ja tietyistä Puolan hallintoalueista ja näiden sisällyttämisestä hyväksyttävään raja-alueeseen. Meidän äh, esittelijämme on herra Triantta Liides, joka nyt saa puheenvuoron ja hänen jälkeensä komissio ja puheenjohtajavaltio ja sitten käydään keskustelua. No niin, olkaapa hyvä. Like the previous item, this uh, report is... Niin kuin edellinen aihekin, tämäkin on varsin suoraviivainen ja kiistaton. Meidän tarkoitus on poistaa esteet taloudellisilta, kulttuurisilta ja siteiltä niiden ihmisten osalta, jotka elävät äh, Kaliningradin alueella – ja Puolan tietyillä hallinto, hallinnollisilla alueilla asetusta muuttamalla koskien paikallista rajaliikennettä ja määrittelemällä paikallisia raja-alueita pyrimme tähän. Komission ehdotus pyrkii luomaan poikkeuksen asetukseen niin, että Kaliningradin alue ja laajempi raja-alue Puolen kanssa olisi tällainen raja-alue niin, että ei syntyisi ristiriitaa olemassa olevien hallintoalueiden suhteen ja varmistetaan, että ihmiset näillä alueilla voivat helposti liikkua eikä heitä äh, rajoiteta turhilla viisumivaatimuksilla. EU on tehnyt lukuisia aloitteita, joita on täytäntöön pantu, ja niiden tarkoitus on helpottaa Kaliningradin asukkaiden tilannetta. On yksinkertaistettu äh, kauttakulkuasiakirja ja vuoden 2007 EUn Venäjän sopimus näistä, näistä sopimuksista, joilla pyritään nimenomaan Kaliningradin asukkaiden elämää helpottamaan. Useita syitä näille muutoksille on. Ensinnäkin saman alueen kauppaa tällä helpotetaan. Se voi myös parantaa naapurisuhteita EUn ja kolmansien maiden välillä ulkorajojen ylitse. Ja totta kai tämä myös edesauttaa vapauden ja vaurauden alueen laajentumista EUn ulkopuolellekin. Sen takia olemme tehneet päätöksen, että tarkistuksia tähän ei tehtäisi. Kiitos. Uh, Kiitos teille. Nyt puheenvuoro komissiolle. Olkaapa hyvä, kukapa sieltä on. Kiitos. Voin puhua ihan lyhyesti. Olen erittäin tyytyväinen tähän päätöslausumaesitykseen. Sehän hyväksyy komission ehdotuksen ja voin vielä vahvistaa komission puolesta, että pidämme tätä tapauksena, yksittäistapauksena, joka ei minkäännäköisiä ennakkotapauksia lue, tu, luo tulevaisuudelle. Kiitoksia tästä lyhyestä kommentistanne. Ja nyt puheenjohtajavaltio herra Jasinski, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Um, Kiitos hyvät jäsenet. Täytyy sanoa, että on hieman outoa, että olen täällä jo toista kertaa joukossanne. Ja itse asiassa kaikki asiat, jotka nyt ovat tämän valiokunnan esityslistalla tänään, kuuluvat minun toiminta-alueeseeni. Kaliningradista. Ihan lyhyesti, mikä tilanne siellä on. 20. lokakuuta neuvosto lähes hyväksyi tämän asian ministeritasolla ja olen erittäin tyytyväinen sekä puheenjohtajan edustajana että myös Puolan valtuuskunnan edustajana, että me lähes kaikki tukivat tätä ja määrä enemmistö on erittäin vahva. Ministerit ymmärsivät, että nyt on mahdollisuus lähestyä niitä matkustajia, jotka käyttäisivät tällaista paikallista liikkuvuuden helpottamista. Haluan kiinnittää jäsenten huomion kahteen asiakirjaan, jotka helpottavat tämän asian ymmärtämistä neuvoston keskustelujen pohjalta. Ensimmäinen osa liittyy tähän yhteiseen julkilausuman luonnokseen, joka neuvostossa ja komissiossa viime viikolla hyväksyttiin. Ja tässä yhteisessä julkilautumassa selkeästi sanotaan, että nyt meillä on kädessämme erittäin erityislaatuinen tilanne, jolla ei ole ennakkotapausta. Siitä huolimatta meidän pitää seurata, miten tämä toimii. Eli me haluamme pitää yllä tällaista raportointijärjestelmää, joka on yhtenä osana komission ja jäsenvaltioiden aikaansaamaa sopimusta. Poliittisella tasolla hyväksyttiin myös tällainen yhteinen julkilausuma, jonka Puolan valtuuskunta on esittänyt tai tuonut esille. Puola menee nyt pidemmälle kuin mitä tämän asetuksen vuoden 2006 asetuksen tekstimuodon perusteella edellytetään ja me pidämme huolen siitä, että laajentumista, laajentumista ei nähdä ristiriitaisena siellä alueilla, joissa myös katsotaan, miten tämmöinen lähiliikenne vaikuttaa maahanmuuttoon ja muuhun. Tämä on siis poikkeuksellinen ratkaisu. Ja kuten sanoin viime kerralla, niin olen käsissänne, jos jotain kysyttävää on, jos, johon voisin äh, äh, vastauksia antaa. Thank you very much. Uh, yeah, um, you have... Kiitos. Saatte puheenvuoron. hän joku muukin puheenvuoroa? Mutta te ensin, olkaa hyvä. Yeah, Mr. Thank you. Uh, I didn't understand the time the first. Kiitos, en ymmärtänyt, että sain ensimmäisen puheenvuoron. Minä olen Alderyhmän varjoesittelijä ja haluaisin herra kirjakus Triantafylidisiä kiittää. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä. Vaikka tämä nyt onkin äh, aiheeltaan rajattu, mutta se, että Kaliningradin alue ja tietyt hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävän raja-alueeseen on hyvä koko alueelle ja sen taloudelle. Tämähän nyt on aivan ilmeistä. Ja voimme katsoa, että kyse on todellista poliittisesta lähestymistavasta, jota tulisi tukea. On oikein hyvä, että valmistelujen, valmisteluvaiheessa yhteistyö sujui hyvin ja lopputulosta tuen aivan täysin sydäminen. Aio jos mitään tarkistuksia tehdä. Kiitoksia sitten herra Busutil. Thank you, Madam Chair. Just to conf- Kiitos puheenjohtaja. Voin vielä todeta, että EPP tukee mietintöä ja esittelijää. Mekin olemme samaa mieltä siitä, että noin miljoonan henkilön väestön pitäisi voida välttää eristäytyminen, ja tämä ehdotus ansaitsee tukemme. Tämä tekee jopa Puolankin valtuuskunnan tyytyväiseksi, joten miksi emme sitä tukisi? Madame Sanoka. Kiitoksia, Sterovat Sanoka. Uh, Ihan lyhyesti. Minä olen kertonut jo tukevani tätä päätöstä ja koska kuulun EUn Venäjän äh, valtuuskuntaan, olen käynyt tuolla paikan päällä, näemme minkälaisia ongelmia siellä rajalla on, joten tämä helpottaa siellä asuvien elämää ja kiitos niille, jotka tämän aloitteen ovat tehneet. No- kiitos. Jos muita huomioita ei ole, voimme varmasti siirtyä eteenpäin, koska mitään kysymyksiä ei niinkään esitetty, joten vastauksia ei kaivata. Sitten ei kun juu yksi juttu vielä, tosiaan määräaika. Tarkistusten jättämisen määräaika on 9. marraskuuta keskiviikko kello 12.00. Ja täällä todetaan lisäksi, että tarkistuksia täytyy, tarkistukset täytyisi lähettää Word-tiedostoina sihteeristölle. Ja joulukuun täysistuntoon tässä sitten tosiaan pyritään. No niin, siirrytään sitten eteenpäin. Kohta viisi. Unionin kansalaisuus unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Valmistelijamme on rouva Zdanokka, joka nyt saa puheenvuoron. Hän voi kertoa meille tästä lausunnosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten näette, niin tämä on lipevaliokunnan lausunto joka on tehty vetomusvaliokunnan kertomukseen liittyen. Ja minä olen varjoesittelijänä. Rova Valean on vastaava esittelijä. Ja toivon, että yhteistyömme toimii hyvin ja saamme tehty jotain hyödyllisiä ehdotuksia. Tähän alkuun, tässä on kuusi kohtaa. Aloitan sieltä viimeisestä kohdasta ehdotuksieni osalta, jossa sanotaan, että komissio ei ole kovin aktiivisesti puuttunut kansalaisoikeuksien loukkauksiin on olemassa loukkauksia ja nyt me pyytäisimme komissiota panostamaan enemmän. No mihin suuntaan? No yksi suunta olisi puuttua siihen ongelmaan, joka liittyy vapaaseen liikkuvuuteen. Ehdotuksessani kohdassa kolme ilmaisemme huolemme siitä, että olemassa olevia direktiivejä ei täytäntöönpana kunnolla, varsinkaan vapaata liikkuvuutta koskevia, koskevaa direktiiviä, joka tietenkin aiheuttaa monia vapaaseen liikkuvuuteen ja muihin kansalaisten oikeuksiin liittyviä ongelmia, ja me kehdotamme osapuolia saattamaan unionin säännöstön täytäntöön. Toinen ongelma liittyy liittyy siihen, miten käytetään äänestysoikeutta tai annetaan äänestysoikeus sellaiset jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka oleskelevat muussa jäsenvaltiossa teoriassa saavat osallistua paikallisvaaleihin ja Euro- Euroopan parlamenttivaaleihin. Mutta tähän liittyy kuitenkin ongelmia. Ja korostamme sitä, että vain harvat EUn kansalaiset käyttävät oikeuttaan äänestää oleskelu maassaan tai asuinmaassaan, jos tämä asuinmaa ei ole sama maa kuin minkä kansalaisia he ovat. Tähän liittyy ongelmia. Ne ovat tiedossa. Ja kun näitä oikeuksia käytetään, niihin liittyy teknisiä ja byrokraattisia ongelmia. Me pyydämme myös komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansalaisten osallistumista vaaleihin. Ö, ongelma liittyy myös siihen, kansalaisuudettomien henkilöiden joukkoon, jotka asuvat pysyvästi jossakin jäsenvaltiossa. Ja miten he pystyisivät saamaan äänioikeuden. Ja me kehotamme toimielimiä ja jäsenvaltioita lähentämään kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia EUn omien maiden kansalaisten oikeuksiin. Me myös pyydämme, että jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan kansainvälisten järjestöjen suositukset, jotka liittyvät tähän oikeuksien lähentämiseen, erityisesti oikeuteen äänestää paikallisvaaleissa. Sitten vielä yksi suositus joka on mukana kohdassa, tai joka on kohdassa viisi. Että EUn kansalaisella on oikeus käyttää minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisen palveluita näin tarvitessaan. Jos ne tarvitsevat suojelua ja jos he oleskelevat sellaisessa maassa, jossa heidän omalla maallaan ei ole edustustoa, niin silloin he voivat käyttää minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisen palveluita. Nämä ovat nämä pääasialliset ehdotuksemme, ja me ehdo, ehdotamme, että nämä meidän esityksemme tulisivat mukaan vetomusvaliokunnan kertomukseen. Kiitos. No, we have... Kiitos. Nyt meillä on aikaa käydä keskustelua, esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä Rova Zona. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Joitain huomioita haluaisin tässä nyt ehkä kuitenkin esittää tähän lausuntoluonnokseen. Tämä aihe siis käsittelee Euroopan unionin kansalaisuutta, kansalaisoikeuksien esteiden poistamista. Minun mielestäni siis tietyt kohdat eivät ollenkaan kuulu tähän tekstiin, esimerkiksi kohta kaksi, jossa puhutaan äh, näistä kansalaisuudettomista. Eihän tämä nyt liity unionin kansalaisiin tai unionin kansalaisuuteen millään tavalla. Ja samoin sitten kohdassa yksi, kun puhutaan EU-ssa pysyvästi asuvien kolmansien maiden, maiden kansalaisten oikeuksista ja niiden sovittamisesta yhteen eu kansalaisten oikeuksien kanssa. Kuulkaapas nyt, kuulkaapas nyt. Ei tä- tällainen ole ollenkaan kestävää. Tämä on mielestäni suorastaan vaarallista. Sitten kohta kolme, jossa ollaan huolissaan voimassa olevien direktiivien, erityisesti vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin kehnosta täytäntöönpanosta. Juu, mutta varmaan tähän pitäisi laittaa palveludirektiivikin, mutta se nyt ei tietenkään kuulu tähän tämän valiokunnan toimi sekään. Sitten kohdassa neljä katsoo, että komission jäsenvaltioiden tulisi edistää kansalaisten äänioikeuden käyttöä, että he äänestäisivät tai asettuisivat ehdokkaaksi muun muassa paikallisvaaleissa. Siis mitä tämä nyt komissiolle kuuluu? Tämä kuuluu jäsenvaltioille, alueille ja kunnille, jotka näitä, näitä vaaleja järjestävät ja toimittavat. No sitten kohdassa kuusi mielestäni suoraan sanottuna kyllä nyt ollaan, tämä sanamuoto on aika vesittynyt. Joko tässä pitäisi olla ihan konkreettisia esimerkkejä tai sitten poistetaan tämä koko pahoittelu ja tämä ei mielestäni tuo tässä yhtään mitään. Kiitoksia. Sitten herra Ilchev, olkaa hyvä. Thank you. Uh, I will speak in a capacity of shadow. Puhun nyt Alden varjoesittelijän ominaisuudessa ensin. Haluaisin kiittää esittelijää Ouda Nokkaa hänen tekemästään työstä. Tässä on lukuisiakin merkittäviä seikkoja. Haluaisin mainita niistä kolme. Ensinnäkin noin 25 prosenttia vetomuksista, joita saamme, liittyvät vapaan liikkuuden ongelmiin jatko, jatkossakin lähivuosina näitä ongelmia varmasti nousee esille. Kansalaiset jatkuvasti joka päivä kohtaavat yhä enemmän ongelmia. Tämä liittyy sellaisiin asetuksiin ja direktiiveihin, joita jo nyt täytäntöön pannaan. Sen takia komission pitäisi seurata tätä prosessia hyvin tarkkaan ja kertoa tuloksista ponnisteluja luonnollisesti täytyy tiivistää. Tietyt jäsenvaltiot toimivat ikään kuin vapaaliikkuvuuden direktiivä ei olisi olemassakaan, tai ainakaan niiden ei tarvitsisi sitä kunnioittaa. Jäsenvaltiot ja toimielimet joutuvat toimimaan todellakin aloitteellisesti oikeuksien henkilökohtaisten vapausten alalla, jotta nämä voivat toteutua. Kuitenkin jäsenvaltioissa on sellainen suuntaus, että EUn kansalaisten oikeuksia poljetaan tässä mielessä äh, mietintö kyllä välittää hyvin vahvan signaalin ja hälyttää meidät tiedostamaan ongelman. Meillä on romanistrategia, joka edelleenkin on käsittelyssä. Todellakin täytyy pohdistella työllisyyden, terveyden, koulutuksen, asuntoasioiden alalla ja jäsenvaltioiden täytyy keskittyä romanilasten integrointiin, joka on nopein tapa äh, kotouttaa heidät yhteiskuntiin varoitus, joka tässä mietinnössä on, on sellainen, että romanikysymys saa helpotusta sitä kautta, jos nämä oikeudet myönnetään myös romaaniväestölle Euroopan unionissa samoilla perusteilla kuin kaikille muillekin. EUn kansalaiset, jotka asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan, eivät ole välttämättä tietoisia oikeuksistaan. Jäsenvaltioiden on tehostettava tiedotuskampanjansa, järjestelmänsä erityisesti niillä aloilla, joilla jäsenvaltioiden kansalaiset kohtavat ongelmia, esimerkiksi työhön liittyvät oikeudet, avioliitto-oikeudet, kuluttajaoikeudet ja niin edelleen. Huolestuttavinta on se, että olemassa olevat hallintomenettelyt tietyissä jäsenvaltioissa ovat niin aikaa vieviä, että käytännössä se tarkoittaa sitä, että oikeudet evätään. Kyseessä on kertakaikkisen hankala byrokratia, jota pitäisi eh, kohdella sillä tavalla ja korjata asia asianmukaisella tavalla. Toivon, että kollegoiden avulla voisimme parantaa EUn kansalaisten oikeuksien tilannetta ja tämä mietintö voisi olla tälle tukena. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Rova Afano, seuraavaksi. Grazie Presidente. Io in parte non, non vorrei ripetermi. Kiitos puheenjohtaja. En halua nyt toistaa samoja asioita, mitä tässä on tullut jo esille. Herra Ilsvis sanoi jo muutaman asian, mitä minulla oli kielen päällä. Haluan kiittää Rovat Sanokaa tästä eh- ehdotuksesta ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että meidän pitäisi ehkä kohtaa kolme katsoa uudelleen. Siinähän puhutaan vapaasta liikkuvuudesta. Herra Ilevitskin sanoi, että tähän liittyy ongelmia, varsinkin romani kysymyksen osalta, mutta on muitakin kysymyksiä, jotka tässä yhteydessä voitaisiin käsitellä. Nimittäin jotkut jäsenvaltiot eivät päästä, eivät anna romaanien ja, ja, ja kodittomien ö, vaeltajien liikkua vapaasti oman maansa alueella. Ja komission pitäisi varoittaa näitä kyseisiä jäsenvaltioita, jotka eivät ö, noudata vapaan liikkuvuuden sääntöjä nimenomaan romani, romanien ja, ja vaeltajien osalta. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, Rova Paparakupulu, olkaa hyvä. Proedre, διάβασα προσεκτικά τη γνωμοδότηση. Kiitoksia. Puheenjohtaja, minä luin tämän tekstin erittäin huolellisesti. Haluan kiittää siitä kollegaamme, joka on lausunnon tehnyt. Ja todella oli hyvä, että tässä muistutettiin, että kyse on nimenomaan EU-kansalaisista. Kyllähän kolmansien maiden kansalaisia heidän tilannettaan hoidetaan muualla. Eli tässä pitäisi nyt todella keskittyä EU-kansalaisiin, heidän vapaaseen liikkuvuuteensa ja niin edelleen. Ja mitä tulee vuoteen 2010 ja sen tuloksiin, niin Euroopan kansalaiset kyllä usein joutuvat kohtaamaan monia esteitä, joko taloudellisia esteitä esimerkiksi yrittäjät tai kuluttajat tai muita esteitä, esimerkiksi työntekijät, joutuvat kohtaamaan ja vapaata liikkuvuutta tulisi parantaa näitä esteitä purkamalla. Lainsäädännön puute nyt ei ole mikään ongelma sinänsä, vaan sen täytäntöönpano, siitähän kenkä puristaa. Miten voimme huolehtia siitä, että kansalaiset voivat näitä oikeuksiaan todella käytännössä myös niistä nauttia. Kyllähän meillä on selvät säännöt olemassa, näitä tulisi tietenkin kunnioittaa ja täytyy tietenkin katsoa, että miten radikaali tässä täytyy olla, jotta taloudellisen ja sosiaalisen todellisuuden kärryillä pysytään. Kansalaisten oikeudet on, äh, niiden on toteutettu ilahduttava ja kyllä se niinkin on, että Euroopan kansalaiset eivät näitä oikeuksiaan tunne. Meillähän on vuonna 2013 tulossa kansalaisten oikeuksien teemavuosi, mutta tärkeää olisi nyt huolehtia siitä, että kansalaiset saisivat tietoa siitä, mitä EU-kansalaisuus sisältää ja miten he käytännön elämässään voivat nauttia näistä EU-kansalaisuuden mukana tuomista ihan konkreettisista oikeuksistaan. Ja Tämän lisäksi kyllä voitaisiin myös ihan konkreettisia käytännön yksinkertaistamistoimia toteuttaa. Ja se, että tässä nyt korostetaan kolmansien maiden kansalaisia, on mielestäni virhe. Meidän täytyy keskittyä EU-kansalaisiin, jotka vaikkapa eivät voi vapaasti liikkua. Me kyproslaiset emme voi va- omassa maassamme liikkua vapaasti. Meillä ei tällaista oikeutta ole. Tämähän nyt on joka ikisen EU-kansalaisen oikeus, mutta me emme omalla saarellamme saa liikkua vapaasti. Ja tämän halusin tällä todella myös kollegojen tietoon saattaa. Minä Euroopan kansalaisena Kyproksella en voi liikkua vapaasti saaren osasta toiseen. Siellä on kuulkaa esteitä. Ja kun tässä nyt tällaisia ongelmia on vielä EUn sisälläkin, niin eikö aika ironista ole, että täällä sitten valmistelija haluaa keskittyä kolmansien maiden kansalaisiin? Kun meillä omalla saarellakin ja omalla tontillaan on vielä tällaisia ongelmia. Minä aion kyllä tehdä tarkistuksia ja korostaa erityisesti sitä, että meidän tulisi paremmin valistaa Euroopan kansalaisia siitä, että he saisivat äh, tietoa näistä oikeuksistaan. Kiitos. Kiitoksia, sitten herra Trianttafylides. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää rouva Zdanokka hänen lausunnostaan. Ja yhdessä kollegan kanssa, ryhmäkollegani kanssa, joka on varjoesittelijä, tulemme katsomaan yksityiskohtaisesti, minkälaisia tarkistuksia voisimme tekstiin tehdä. Ensisilmäyksellä toteaisin, että Ja todella kyllä me varmasti saamme tätä tekstiä vielä parannettua. Kiitos. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Täällä joitain ehdotuksia tehtiin ja tarkistuksia saadaan sitten. Ja nyt voisin antaa puheenvuoron vielä Rouva Sanokalle, joka voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin ja huomioihin. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Chair, and thanks to all uh, shadow reporters. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille keskustelun osallistujille, kaikille kollegoille, jotka ovat tehneet ehdotuksia. Kiitos teille kaikille. Olen valmis keskustelemaan tarkistuksesta tässä lyhyessä asiakirjassa. Niin, Ensinnäkin on pohdittava kansalaisten oikeuksia Euroopan unionissa. Uskonpa, että juuri tähän me pyrimme lausunnossamme, mutta jos haluamme nostaa esille tiettyjä huolia, jotka liittyvät esimerkiksi vapaaseen liikkuvuuteen, niin totta kai Mielelläni on vastaan ehdotuksianne. Tämä on Libe-valiokunnan lausunto. Ja näin ollen muiden oikeuksien mainitseminen, esimerkiksi palveludirektiivin pohjautuvat oikeudet, toivoakseni ovat sitten kyllä lopullisessa mietintötekstissä mukana, mutta ne eivät kuulu LIBE-valiokunnan ehdotusten piiriin. Näin minä ainakin katson. Jos en ole oikeassa, niin toki voimme keskustella aiheesta, kun viimeistelemme ehdotuksiamme. Olen pitkälti samaa mieltä niistä ehdotuksista, jotka liittyvät siihen, että mainitsemme erityisesti romaniväestön kokemat ongelmat. Tämä on hyvin tervetullut kommentti Voimme keskustella tästä. Ja sitten romani ja LGBT-väestö. Nämä molemmat kategoriat kohtaavat erityisongelmia vapaan liikkuvuuden suhteen. Tämän voimme mainita aivan erityisesti. No sitten se, että mainitsemme kolmansien maiden kansalaiset ja valtiottomat henkilöt. Muistuttaisin, että kolmansien maiden kansalaisten yhteydessä, kun puhumme heistä käsitteenä ja määrittelemme kolmansien maiden kansalaiset, niin tähän kuuluvat totta kai ulkomaalaiset, mutta myös valtiottomat henkilöt. Sellaiset henkilöt, joilla ei ole kansalaisuutta. nämä henkilöt oleskelevat pysyvästi Euroopan unionissa. Puhumme tässä yhteydessä vain pysyvästi unionin alueella oleskelevista henkilöistä. Totta kai heidän oikeutensa katetaan direktiivillä, direktiivillä 189, mutta kun me puhumme nimenomaan pysyvistä asukkaista niin, että he voisivat osallistua yhteisöittensä elämään, alueittensa elämään. Ja jos puhutaan vain paikallisvaaleista, niin minun mielestäni ja myös oman ryhmäni näkemyksen mukaisesti tähän suuntaan meidän olisi edettävä. Luonnollisesti me voimme puhua muotoiluista, Tämäkin muotoilu on uusi muotoilultaan, kun nimenomaan puhumme tässä Euroopan unionin kansalaisten oikeuksista kaikkialla unionin alueella. Mielestämme meidän on mainittava myös muut pysyvästi EUn alueella asuvat ja oleskelevat. Ja se, että heidän oikeutensa sovitetaan yhteen eu kansalaisten oikeuksien kanssa. No sitten viittaus komissioon. Totta kai tästäkin voidaan keskustella. Erityisongelmia nousee esille vetomusvaliokunnassa ja kiitos kollegalle, joka nosti tämän kysymyksen esille. Kansalaisilla on ongelmia esimerkiksi äänestysoikeuden suhteen silloin, kun he asuvat toisissa jäsenvaltioissa kuin missä heillä on kansalaisuus. On hallinnollisia ongelmia ja koskapa komissio on perussopimusten vartija ja valvoo niiden täytäntöönpanoa, ja minun mielestäni sen tulee varmistaa, että oikeudet toteutuvat, niin näin ollen komissio on mainittava yhdessä jäsenvaltioiden rinnalla. Niiden täytyy olla tietoisia ja valvoa näitä asioita. Mutta totta kai tästäkin kysymyksestä voimme keskustella. Pidän kaikkia tarkistuksia tervetulleina ja me teemme sitten työtä varjoesittelijöiden kanssa ja esittelemme lopputulokset. You will have some questions. Kiitos. Teillä on varmasti varjoesittelijöiden kanssa keskusteltavaa. Rova Latford eh, haluaa käyttää puheenvuoron. Saatte vielä puheenvuoron ja sitten lopuksi komissio. Kiitos. Rova Sanokan puheenvuoroa en kuullut tai esittelyä en kuullut, mutta... It was, it was ah. uh, the final comment. We ah. are... Niin, me olemme siis äh, päättämässä tämän keskustelun. Rova Zanokka piti jo loppupuheenvuoron. Voi, no sitten minä olen todella pahasti myöhässä, vielä pahemmin kuin ensin kuvittelin. Mutta voinko silti esittää lyhyet huomiot? No, kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin myöhässä. Haluan tukea tätä Ralianin, Valeanin peti valiokunnan mietintöön tehtävää lausuntoa. Olen ollut tämän tyyppisissä asioissa itsekin mukana. Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat kohdanneet ongelmia viisumien suhteen tai oleskelulupien suhteen. Minulla on esimerkiksi Lontoossa äänestäjiä, joilla on perheenjäseniä, jotka tarvitsevat Schengen-viisumia ja meitä ja hankaluuksia saada niitä. Ja minulla on myös vaalipiirissäni henkilöitä, joiden on ollut hankala saada tunnustusta, kumppaniensa tunnustamista tai saman, suku, saman sukupuolta olevien kumppanien tunnustamista tai, tai heidän liittojensa tunnustamista, kun he muuttavat. Me kaikki tiedämme, miten valtavasti ongelmia kansalaisillamme on. Vuonna 2011 tätä ei kyllä enää voi hyväksyä, siis vuosia sen jälkeen, kun tämä Euroopan kansalaisuus lanseerattiin. Paljonko siitä nyt on aikaa? Seitsemän vuotta sen jälkeen, kun vapaan liikkuvuuden direktiivi hyväksyttiin mm, ilman tämme, mutta kuitenkin. Mutta näin monia käytännön hankaluuksia ja esteitä ihmiset edelleen kokevat tiellään. Ja kun katsotaan Euroopan unionia ja euroaluetta ja kaikkia ongelmia, joita on, niin eikö nyt olisi hyvä, että voisimme osoittaa vaalipiiriemme kansalaisille, että tämä EU-hankkeen osa toimii niin kuin pitää tämä kansalaisuus. Ja siksi vetoaisinkin komission. Tiedän, että komissio katsoo täytäntöönpanotilannetta eri jäsenvaltioissa, mutta komission täytyisi käynnistää tiukasti rikkomusmenettelyt siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät ole tehneet hoitaneet omaa tonttiaan. Siis vuosien ja vuosien ajan olemme jo nähneet nämä kaikki puutteet ja nyt komission tulisi todella ryhtyä toimiin. Kääriä hihat ja ryhtyä toimiin, ryhtyä oikeudellisiin toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka tällaisia luvattomia esteitä vapaalle liikkuvuudelle asettavat muun muassa liittyen nämä samaa sukupuolta olevien nämä avioliitot tai muut liitot. Ja usein sitten kuullaan selityksenä, että niin, niin, mutta kun jäsenvaltioilla on oikeus päättää perhelainsäädännöstä niin kuin haluavat, Kyllä, mutta kun vapaa liikkuvuus menee tämän edelle, nyt eivät sanat enää riitä kauniit sanat, nyt tarvitaan toimia. Ja nyt täytyy todella siis äh, kurittomia jäsenvaltioita tästä rangaista. Kiitos. Kiitos. Melkein kaikki tällä mainitsivat sen, että liikkuvuusdirektiiviä ei ole täytäntöönpantu. Ja nyt pyytäisin, että komissio vastaa näihin kysymyksiin. Ja nyt haluttiin paitsi kuulla sanoja, myös nähdä toimia komissiolta. Eli voitte kertoa myös tästä. Rova Kelkiöllä, olkaapa hyvä. Thank you. Yes, indeed. Kiitos. Niin koko, koko kysymys, joka liittyy kansalaisuuskertomukseen, raporttiin liittyy siihen, että poistetaan esteitä Euroopan kansalaisten oikeuksilta – lähes 20 vuotta sitten, tai 2013 tulee 20 vuotta EUn kansalaisuuden käyttöönotosta. Ja tämän kertomuksen tarkoituksena oli varmistaa, että EUn kansalaiset pystyvät tehokkaasti harjoittamaan oikeuksiaan. Pidämme hyvänä tätä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta tätä prosessia nyt voidaan viedä eteenpäin. Mitä sitten tulee tähän lausuntoluonnoksen ehdotuksiin. Komissio on hyvin tietoinen siitä, että ihmiset, jotka kuuluvat etnisiin vähemmistöön ja jotka pysyvästi asuvat joissakin jäsenvaltioissa, mutta joilla ei ole näiden KO-jäsenvaltioiden kansalaisuutta, ovat hyvin arkaluontainen kysymys. Tietenkin pitää ottaa huomioon se, että kansalaisuuden saaminen ja menettäminen – kuuluu yksinomaisen jäsenvaltion toimivaltaan. Jäsenvaltio päättää siitä, kenelle se kansalaisuuden antaa, mukaan lukien kansalaisuudettomien henkilöiden kohtelu komissiolla ei tähän ole juurikaan sanovartaa. Jäsenvaltiot myös pystyvät määräämään siitä, miten tällaiset henkilöt, joilla ei ole näiden maiden kansalaisuutta, voivat osallistua paikallisvaaleihin. EU-säädöksillä säädellään EU-kansalaisten oikeuksista silloin, kun ne ovat toisen jäsenvaltion alueella oleskelemassa voiko osallistua eurovaaleihin tai paikallisvaaleihin, vaikka eivät ole asuinmaansa kansalaisia. Mutta kun puhutaan osallistumisesta paikallisvaaleihin, niin sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät ole EU-kansalaisia, he eivät kuulu unionin lainsäädännön piiriin lainkaan. Sitten kun puhutaan kansalaisten oikeuksien täytäntöönpanosta, miten se johdetaan perustamissopimuksista ja sitten vapaaseen liikkuvuuteen puuttuvasta direktiivistä, niin tietenkin meillä on täytäntöönpano mahdollisuuksia. Tähänkin saakka olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan. Meillä on kahdenvälisiä kahdenvälistä rakenteellista vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jolloin, jonka seurauksena jäsenvaltiot ovat muuttaneet tai helpottaneet lainsäädäntöään niin, että vapaan liikkuvuuden sääntöjä voidaan paremmin täytäntöönpanna ja soveltaa. Me haluamme varmistaa, että jäsenvaltiot pitävät kiinni sitoumuksistaan. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole tähän päässeet, me olemme käynnistäneet rikkomusmenettelyjä huhti- ja lokakuun välillä. Olemme 12 jäsenvaltiota nyt syyttäneet jäsenyysvelvoitteen rikkomisesta. Ja tähän liittyy monia kysymyksiä, kuten perheenjäsenten yhdistäminen, myös samaa sukupuolta olevien puolisoiden. Me emme ole siis pysyneet toimettomina, vaan pyrimme varmistamaan sen, että vapaan liikkuvuuden sääntöjä täytäntöön pannaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Sitten äänioikeus, äänestysoikeus. Me olemme tässä kertomuksessamme kansalaisuudesta ja Euroopan parlamentin vaalikertomuksessa. Olemme löytäneet esteitä, että kansalaiset eivät voi täysimääräisesti käyttää hyväkseen oikeuttaan äänestää vaaleissa. Esimerkiksi äänestysluettelon merkitseminen on ollut ongelmallista, tai he eivät tiedä, heillä ei ole riittävästi tietoa tästä oikeudesta. Ja me olemme käynnistäneet vuoropuheluja kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja monet niistä ovat nyt luvanneet muuttaa lainsäädäntöään ja olemme sitten loppujenkin kanssa jatkaneet yhteydenpitoa niin, että voimme varmistaa, että ne noudattavat velvollisuuksiaan. Ja kuten tiedätte, olemme myös ehdottaneet, että vuosi 2013 olisi Euroopan kansalaisuuden vuosi, jolloin olisi hyvä mahdollisuus parantaa kansalaisten tietoa esimerkiksi äänioikeudesta. Uh, we can continue this. Kiitos. Tätä keskustelua voimme jatkaa sitten, kun puhumme vielä tästä kansalaisuuden teemavuodesta 2013. Nämä asiathan liittyvät läheisesti yhteen. Muistuttaisin vielä, että 16. marraskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle kello 12. Äänestysvaliokunnassa toimitetaan 5. joulukuuta. 16. marraskuuta siis määräaikatarkistusta jättämiselle ja nyt voimme siirtyä eteenpäin. Herra Kirkop on saapunut paikalle ja voimme näin keskustella matkustajarekisteritietojen eu käytöstä Tämä on seuraava esityslistamme kohta ja niin kuin tiedätte, jo 13. heinäkuuta kävimme asiasta keskustelun ja muistuttaisin teitä siitä, että tämä teksti on uusi ehdotus vuoden 2007 ehdotuksen jälkeen, joka oli ennen Lissabonia tehty ehdotus. Sitten olemme kuulleet EDPSn 29 artiklatyöryhmän, perusoikeusviraston ja muiden tahojen lausuntoja aiheesta. Ja erityisesti puhumme määritelmistä sekä tietojen käytön rajoituksista, tietosuojakysymyksistä ja näiden välisistä suhteista. Mutta nyt joka tapauksessa annan ensin puheenvuoron esittelijä Kirkhopille, sitten komissio, sitten neuvosto ja sitten meillä on vielä aikaa keskustelulle. Herra Kirkhop, olkaa hyvä. Chairman, thank you very much indeed. Um... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan, muistuttaisin vielä tilanteesta. Mitä määräaikoihin tulee? Tiedän, että niitä on täällä kaipailtukin keskustelussamme tähän mennessä, joten voisin ehdottaa nyt seuraavaa. Vierailu yhdistyneeseen kuningaskuntaan oli erittäin menestyksekäs. Siellähän tietosuoja ja rajavalvonta kysymyksiä PNR-yhteydessä on menestyksekkäästi hoidettu ja monet kollegat olivat mukana vierailulla, niin 22. marraskuuta aion varjoesittelijöiden kanssa kokoontua työryhmäkokoukseen, jossa voimme vielä kuulla useita asiantuntijoita, jotka kertovat meille PNR-järjestelmän toimivuudesta. Ja he voivat todella vastata myös niihin hankaliin kysymyksiin, joita meillä on tähän kysymykseen liittyen. Mutta tämä kokous siis 22. marraskuuta ja aion mietintöluonnokseni esitellä 10. tammikuuta. Määräaikatarkistuksille olisi 20. tammikuuta. Äänestys mietintöluonnoksesta toimitettaisiin helmikuussa. Kuulostaa aika kaukaiselta, mutta eipä siihen kovin pitkä aikaa enää ole. Mehän olemme todenneet, että haluamme hoitaa asiat pikemminkin kunnolla kuin nopeasti. Emme ole halunneet taipua puheenjohtajavaltioiden määrä aikoihin, tiukkoihin määräaikoihin. No niin, tässä oli osvittaa tuosta aikataulusta. Ja nyt ehkä muistuttaisin vielä itse tilanteesta. Ensinnäkin on mielestäni mukavaa, että meillä on jälleen tilaisuus keskustella tästä tärkeästä asiakirjasta. Joitain viikkoja sitten käytiin ensimmäinen keskustelu ja varjoesittelijöiden toinenkin kokous on tällä välin pidetty. Viime kokouksen jälkeen itse olen käynyt tärkeillä vierailuilla ja tavannut tärkeitä henkilöitä, jotka ovat vastanneet varjoesittelijöidenkin no-, esiin nostamiin kysymyksiin. Voisin ehkä nyt nostaa tässä esiin näitä työn kulmakiviä, rakennuspalikoita, mutta myös huolenaiheita, joita on tullut esiin. Ensinnäkin hajautettu tai keskitetty järjestelmä. Todellisuuspuheenjohtaja on nyt se, että jotkut haluaisivat keskitetyn järjestelmän, pitävät sitä tarpeellisena, niin kun nyt näitä kustannuksia ja myös esimerkiksi toimipaikkaa ja politiikkaa, joka tähän liittyy, on katsottu huolellisesti, niin ei vaikuta kyllä ainakaan tässä vaiheessa kovin realistiselta pyrkiä keskitettyyn järjestelmään. Kuitenkin ne suuntaviivat, joita direktiivissä annamme, tarjoavat saman turvallisuustason, samat suojelustandardit kaikkialle Eurooppaan. Ja vaikka meille ei tulisikaan keskitettyä järjestelmää sellaisena, niin standardit, joita sovelletaan, tulevat olemaan keskitettyitä. Tämä on varmasti paras mahdollinen lähestymistapa. Tämän lisäksi, ja korostan tätä uudelleen, kun Täällä jotkut jäsenet olivat hiukan epävarmoja. Luonnollisesti kyse on järjestelmästä, joka pikemminkin keskittyy yhteistyöhön kuin pakkoon. Mutta me kaikki tiedämme, että tällä hetkellä käytössä on tiettyjä PNR-järjestelmiä, jotka myös ovat suojattuja. Ja tässä avainkysymys nyt onkin saada aikaan sellaiset standardit, jotka mahdollistavat yhteistyön, sellaisen järjestelmän, joka on hyödyllinen kautta koko Euroopan. Eli yhteistyötä mieluummin kuin pakkoa. Tämä on kyllä tärkeä kriteeri. Olemme käyneet puheenjohtajien joukon keskusteluja liittyen esimerkiksi tiettyihin vakaviin kansainvälisiin direktiiveihin, eh, rikoksiin sekä sitten tämän ehdotuksen sovellusala ja suhteellisuus ja tarpeellisuus, toimien suhteellisuus. Ja minä, olen minä haluan pyrkiä siihen, että mitä tulee tähän järjestelmään, niin pikemminkin katsoisimme teknistä, teknisiä tarpeita kuin poliittisia tarpeita. Ja tällainen yksi yhteinen malli on aika vaikea saada käyttöön, kun ajatellaan, että meillä on 27 jäsenvaltiota, joiden taustat ovat varsin erilaiset ja monet kollegat ovat korostaneet sitä, että että jäsenvaltioiden välillä kyllä on eroavaisuuksia. Kun sitten puhutaan tietojen säilyttämisestä, niin tämä on tietenkin tämän mietinnön keskiössä, mutta erityisesti tämän valiokunnan ja koko parlamentin mielestä hyvin tärkeä asia. Me tarvitsemme sen, että tämä tietojen säilyttämisen määräaika on lyhin mahdollinen, mutta kuitenkin käyttökelpoinen. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Meillä on tiettyjä muitakin direktiivejä, eh, joiden suhteen tämä on tärkeää. Ja tässä mietinnössä haluan tietoja käsitellä erittäin varovasti ja erityisesti yksilöjen oikeuksia korostaa. Me emme saa jättää yksilön oikeutta huomioimatta. Pidän myös hyvin tärkeänä tämän direktiivin suhteen arvioida sitä ja arvioida tilanteen kehittymistä myöhemmin. Tätä jatkuvaa arviointia tarvitaan ja jos tarpeen voimme myös tehdä muutoksia näihin tietokysymyksiin jossain myöhemmässä vaiheessa. Mitä tulee EUn sisäisiin lentoihin ja niiden matkustajatietoihin, niin on Euroopan sisällä on tu- satoja tuhansia reittejä reittejä, joiden kautta voi tietenkin myös, myös matkustaa kolmansiin maihin. Ja jos näitä EUn sisäisiä reittejä ei valvottaisi, niin jättäisimme kyllä merkittävän tyhjiön. Ja en myöskään halua, että kenellekään tulee merkittävää kustannustaakkaa. Tässä täytyy olla hyvin varovainen, onpa kyse sitten Euroopan veronmaksajasta tai lent lentoyhtiöistä, joiden taakka on nyt jo erittäin merkittävää. Kun ajatellaan lentolippujen hintoja, niin tulisiko lentolippujen hintaan tulla myös tämän turvallisuuden lisääntymisen mukanaan tuoma hinta? Kun katsotaan matkalippun hintaa, lentolipun hintaa, siinä on hämmästyttävän monia erilaisia maksuja, lentokenttämaksut, polttoainemaksut ja niin edelleen. Ja siksi mielestäni turvallisuuden lisääminen ehkä olisi kuitenkin varsin halpaa tätä kautta. Ja tämän lisäksi meidän täytyy korostaa sitä, miten tärkeää meidän on saada tehokas väline matkustajatietojen valvontaan, koska tietojen väärinkäytön tulee ehdottomasti johtaa rangaistukseen. Kansalaisen täytyy voida, äh, jos hänen henkilötietojaan tai hänen tietojaan käsitellään jotenkin väärin, niin hänen on voitava nostaa jonkinnäköinen kanne ja voida valittaa tästä ja todella tässä tulevina viikkoina toivon saavani tähän vielä ihan ammattimaistakin apua tähän työhön ja sen perustelemiseen. Mutta kyllä minä uskon, että tässä minun ja varjoesittelijöiden välillä on hyvin paljon yhteistä niin, että saamme aikaan rakentavan työn ja todella sitten viime kädessä kaikkien hyväksymän sopimuksen. EUn oma PNR-järjestelmä olisi äärimmäisen arvokas lisä terrorismin torjunnassa ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Ei se äh, kaikkea varmastikaan voi kitkeä, mutta kyllä se olisi merkittävä riko, rikosten torjunnan väline, jota meillä ei ole varaa jättää käyttämättä näinä aikoina, joita nyt elämme. Mutta meidän on oltava hyvin varovaisia, kun kehittelemme teknisiä yksityiskohtia ja näitä yksityiskohtia katsomme, niin meidän täytyy muistaa, että kyse on järjestelmästä, jonka, joka haluaa ottaa kiinni pedofiilit ja raiskaajat ja ihmiskauppiaat ja muut järkyttävät rikolliset. Ja me kaikki tiedämme, että jäsenvaltiot kahdenvälisissä suhteissaan jo käyttävät ja vaihtavat näitä tietoja, ja eikö siksi puheenjohtaja olisikin parempi ja tämä tietenkin, tämä yhteistyö jatkuu, vaikka minun mietintöni ei menisikään läpi ja tämä ehdotus ei menisikään läpi, niin eikö olisi parempi, että meillä olisi yhteinen avoin järjestelmä? Uskon, että voimme edetä tässä asiassa tavalla, johon ihmiset voivat luottaa ja johon myös äh, ne ammattiryhmät, joihin tämä asia liittyy, voivat luottaa, kuten esimerkiksi lentoyhtiöt ja niin edelleen. Haluan kuulla teidän kantojanne nyt tänä iltapäivänä ja vakuutan teille kaikille, että pyrin mahdollisimman laajan konsensukseen tämän asian tiimoilta, koska näin voimme saada aikaan lopullisen mietinnön, jolla on mahdollisuudet menestyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komissio. Ja komission jälkeen neuvosto ja sitten valiokunnan jäsenet. Um, thank you very much, Lady Chair. Uh, Madam Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt kuulimme esittelijän puheenvuoron, niin voimme todeta, että sen suhteen mitä hän sanoi ja mikä meidän ehdotuksemme on, ovat kovalti, kovastikin yhteneväisiä. Kenties poikkeus Tässä kuitenkin on kysymys siitä, pitäisikö direktiivin koskea myös sisäisiä lentoja. Meidän näkemyksemme on, että tässä vaiheessa haluaisimme, että asteittain matkustajatietorekisterit otettaisiin käyttöön EU-ssa ensin. Niitä sovellettaisiin sovellettaisiin kansainvälisiin lentoihin EUn ulkopuolelta EUhun ja EUn sisältä EUn ulkopuolelle. Tässä mielessä siis Schengen liittymisellä ei olisi merkitystä. Ja sitten kaksi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen arvioisimme sitä, pitäisikö järjestelmä laajentaa myös EU-sisäisiin lentoihin. Jos järjestelmää ajatellaan nyt kansainvälisten lentojen suhteen ja niitä investointeja, joita vaaditaan, investoinnit ovat varsin mittavia, joten tässä vaiheessa komission lähestymistapa olisi se, että etenisimme vaihe vaiheelta. Vaikkakaan esityslistalla aiheita ei ole, haluaisin nostaa esille kysymyksen, joka siihen liittyy, eli hieman kuulumisia tältä saralta. Neuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat pitkällä. Pääsemme tulokseen pian ja tulokset välitetään teille normaalin menettelyn mukaisesti myöhemmin tällä viikolla. On hyvin todennäköistä, että ensi viikolla pääsemme sopimukseen. Yhdysvaltain PNR-tilanteesta en voi enempää tällä erää kertoa, mutta voin todeta, että on varsin todennäköistä, että kun saamme eh, sopimuksen aikaiseksi, niin pääsemme keskustelemaan itse sisällöstä. Kiitos puheenjohtaja. No, kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa neuvosto. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos herra Kerphoopille kun hän kertoi meille vähän aikataulutuksesta. Täytyy rehellisesti sanoa, että nyt vähitellen päästään jo jopa neljänteen vuoteen näitä neuvotteluja, joka korostaa toisaalta sitä, miten paljon jäsenvaltiot haluavat löytää parhaan mahdollisen ratkaisun ja toisaalta heijastaa sitä, kuinka paljon tässä avoimia, avoimia kysymyksiä edelleenkin on pitäisikö tämmöinen järjestelmä olla ja millainen se sitten tulisi olemaan. En ole varmaan kaukana totuudesta sanoissani, että jäsenvaltiot ovat aika samoilla kannoilla tätä asiaa. Kuitenkin se, miten tämä tarpeellisuus ratkaistaan ja miten suhteellisuus ratkaistaan. Mutta toisaalta me tällä hetkellä voimme nähdä, että jäsenvaltiot aikovat nyt saada aikaan yhteisen yhteisymmärryksen siitä, että tällaista järjestelmää tarvitaan. Nyt ei paljonkaan enää keskustella siitä, onko tarpeen tällainen järjestelmä perustaa. Nyt keskustellaan siitä, millainen tämä järjestelmä olisi, miten käytännön tasolla jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä. Ja niin kuin herra Kirkhoff sanoi, nyt on paljon tehty kahdenvälisillä äh, pohjalta. Ja olen samaa mieltä se, hänen kanssaan siitä, että tämä pitäisi saada ikään kuin yhteisten sääntöjen alle, josta kaikki ovat yksimielisiä. Ihan lyhyesti, koska aikaa ei ole paljon, kerron, mitä nyt ollaan tekemässä ja mihin puheenjohtaja keskittyy tämän äh, nykyisen tekstin osalta. Me olemme nyt noin kaksi pari, tu, tusinan verran esityksiä pitäneet tästä aiheesta eri jäsenvaltioille ja, ja, ja intressiryhmille. Ja olemme koittaneet saada jonkunnäköistä palautetta siitä, mikä tämä PR, PNR-järjestelmä järkevimmillään Euroopassa voisi olla. Ja me olemme saaneet paljon palautetta, jolla toivottavasti saamme rakennettua tehokkaan ja vaikuttavan järjestelmän rikos, rikollisuuden estämiseksi. Mutta e, jäsenvaltioita edustavat tahot sanoivat, että nämä kuitenkin pitää selkein säännöin rajata. Aja, avoimet kysymykset liittyvät siihen, olisiko tässä nyt mentävä vaiheit osittain tähän järjestelmään. Se nyt on yksi mahdollisuus siihen, miten tähän välttämättömyys- tai tarpeellisuus- ja suhteellisuuskysymykseen toisaalta voidaan vastata. Mutta jäsenvaltiot korostavat myös sitä, että pitää olla varmoja siitä, että järjestelmä on riittävän yksinkertainen. Jos tämä järjestelmä vaarantaisi jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä, niin silloin sitä ei kannata edes perustaa. Jäsenvaltiot ovat sane, sanoneet, että tämä järjestelmän pitää olla riittävän yksinkertainen ja Puolan puheenjohtaja aikoo, on nyt kysynyt, miten voidaan vastata tähän suhteellisuus- ja välttämättömyysvaatimukseen samalla, kun pidämme järjestelmän riittävän yksinkertaisena. Ja kuten herra Kirkhope viittasi näihin EUn sisäisiin lentoihin, niin meidän mielestäni tällä hetkellä pitää ratkaista näiden käytettyjen tietojen sovellusala, mistä niitä kerätään, ja että järjestelmä olisi yksinkertaisempi kuin mitä se tällä hetkellä on, niin että täytäntöönpanopuolella sitä on helppo käyttää. Yksi asia on tullut aivan selväksi myös, ja herra Kirkhopekin toi, toi tämän esille, nimittäin miten arvioidaan. Ja sellaiset, jotka vastaavat tästä toiminnasta, missä tämmöiset tahot voisivat ö, tavata koska nämä tahothan sitten jatkuvasti raportoisivat tämän järjestelmän toiminnasta, onko se toimiva väline, onko se todella sellainen, jolla, jossa otetaan huomioon myös perusoikeuksien kunnioittaminen. Ja nyt yritetään edelleenkin me olemme työryhmässä keskustelleet näistä kustannuksista, koska meidän pitää myös talouskriisin aikana varovasti edetä katsoen, miten nämä matkustajarekisteritietojen kerääminen maksaisi jäsenvaltioille ja mitä se tarkoittaisi lentoyhtiöiden osalta. Minä olen luonnollisesti jäsenten käytettävissä olen hyvin iloinen, että voimme jatkaa keskusteluja ja herra Kirkhopin kanssa erityisesti. Ja olen mielelläni sekä Puolan että Tanskan puheenjohtajakaudella tämän asian jatkokäsittelyssä. Kiitos. Thank you very much. I also... Kiitos. Minä myös toivon, että voimme yhteiseltä pohjalta asiassa edistyä. Niin kuin tästä aikataulusta kuulimme herra Kirkhopilta, nyt on aikaa lyhyen keskustelun. Herra Albrecht ensimmäisenä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Minua hieman yllätti se, miten nopeasti tässä asiassa aiotaan edetä, vaikka tässä on aika paljon eroavaisuuksia vielä pöydällä. Aika rohkeasti nyt aiotaan edetä kun tässä nyt on tietojen tallentamisesta ja siihen liittyvästä kritiikistä kyse ja sitten miten tallentaminen ja, ja televiestintä, tiedot liittyvät ja miten jäsenvaltiot toisaalta ovat olleet tätä vastaan, niin nyt kuitenkin aiotaan henkilötietoja tallentaa edelleenkin. Ja tämä on aika rohkea veto, täytyy sanoa. En usko, että tämä noudattaa jäsenvaltioiden perustuslakeja eikä myöskään Euroopan ihmisoikeussopimuksen säädöksiä, eikä myöskään EU-sopimuksen artikla 16. Senkin, senkin takia tämä rohkea veto, koska neuvoston oikeudellinen yksikkö on vastannut nimenomaan tähän kritiikkiin ja tähän oikeudelliseen perustaan ja, ja suhteeseen perustuslakiin ja, ehdot, ja tuonut tämän kritiikin esille neuvostossa – ja, ja, ja rohkeampaakin. Edelleen perustuslakivirasto ja, ja tietosuojavaltuutettu ovat ilmaisseet oman kritiikkinsä tämän osalta. Näin laajamittainen tietojen tallentaminen ja säilyttäminen, nimittäin viisi vuotta, on täysin suhteetonta, eikä voida osoittaa, että se olisi edes tarpeen. Ja rohkeata on myös se, että lentoyhtiöt ovat hyvin selkeästi ilmaisseet nämä tulevat kustannukset. Lufthansalta olen saanut tietoa, että komission nykyisen ehdotuksen mukaan Lufthansa joutuisi maksamaan lähes 200 000 euroa vuodessa enemmän. Ja tämä herra Kirkhopin ehdotus menee vielä pidemmälle, tarkoittaa miljoonia lentoyhtiöille. Ja tällaisessa kriisin, äh, tällaisella kriisin hetkellä, jossa kuluja säästetään, niin me nyt Euroopan tasolla pyrimme ehdottamaan sellaista järjestelmää, joka synnyttäisi valtavia kustannuksia paitsi veronmaksajille ja kuluttajille, niin myös näille toimijoille. Minusta on aivan uskomatonta, että mitään todisteita ei ole tuotu tämän järjestelmän äh, tarpeellisuudesta vaikka kritiikkiä on tullut. Ja kaikki nyt e- etenevät tässä ikään kuin mikään, mitään ei olisi kritisoitu. Ja minä en sen takia ymmärrä tätä, enkä voi tukea myöskään tätä ehdotusta. Ja senpä takia haluan sanoa, että minä olen yksi niistä, e- jotka suuresti epäilevät tämän järjestelmän tarpeellisuutta. Ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä muunlaiseen poliisiyhteistyöhön. Esimerkiksi analysoidaan, että analysoitaisiin kaikkien ihmisten omia tietoja ja tulisi tämmöinen tietyn näköinen poliisivaltio, myös viettomien ihmisten tietoja kerätään. Jos joku vie liikaa matkatavaraa tai esiintyy väärällä nimellä, tai toivoo erityisruokavaliota, niin se ei tarkoita sitä, että tämän perusteella poliisin pitäisi tutkinnassaan keskittyä tällaiseen henkilöön. Tiedonvaihto on tärkeää jäsenvaltioiden välillä, viranomaisten välillä, ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että se on paras tapa edetä. Ja senpä takia tämä matkustajarekisteritietojen kerääminen pitää selkeästi rajata, mutta se, että säilytetään näitä tietoja täysin viattomista Euroopan kansalaisista viisikin vuotta, on täysin suhteetonta, eikä se sovi myöskään perustuslakiemme ja Euroopan perustussopimusten äh, periaatteisiin. Very much. Now, Madam Latford. Kiitoksia sitten Rouva Ladford. Thank you very much. <clears throat> Thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. en voi väittää, että koskaan olisin kovinkaan innostunut ollut tästä PNR-asiasta. Ensinnäkin juuri sen tarpeellisuus ja suhteell- toimien suhteellisuus, tai niin kuin herra Albrecht juuri totesi, tiedämme, että neuvoston oikeudellinen yksikkö esitti tietoa, tiettyjä varauksia sen suhteen, onko tämä ehdotus ylipäätään EU-lain mukainen. Ja ei voida olla varmoja siitä, että kaikki jäsenvaltiot aina tekevät kaiken mahdollisen eh, estääkseen tunnettujen terroristien tai epäiltyjen tai tunnettujen rikollisten siirtymistä maasta toiseen. Eivät jäsenvaltioiden viranomaiset aina tällaista huolellista rajavalvontaakaan toteuta omassakin maassani. Tästä aiheesta on tietenkin ollut tiettyä kiistaa. Onko siis kaikki tehty, jotta tunnetut rikolliset pysäytettäisiin? Eli onko kaikki mahdollinen tehty ilman uusia tarpeita? toimia. Ja sitten tietenkin tietoturvakysymykset. Esimerkiksi tietojen väärinkäyttö tai asiattomien pääsytiedon lähteille ja minkälaiset turvamääräykset tähän ehdotukseen sitten tehdään, jos tästä nyt joku laki joskus tulee. No, EU-Australia-PNR-sopimuksessa on tiettyjä hyviä tietosuojaehtoja, esimerkiksi salasanat ja käyttäjätunnukset niin, että ne ovat todella henkilökohtaisia ja tiedot pysyvät näin turvassa. Mutta joka tapauksessa, mitä PNR tulee, niin päähuolenaiheeni on ollut profiloinnin käyttö. Ja edelleen mielestäni ja minä tiedän, että kuulostan kuin rikkoutuneelta äänilevyltä. Minä sanon sama asia, olen sanonut sama asia jo vuosien ajan. Mutta komissio kieltäytyy käyttämästä termiä profilointi omassa ehdotuksessaan tai yhtään missään. Ja komissio näyttää ajattelevan, että profilointi-termiä voidaan käyttää ainoastaan silloin, että, että tämä tapahtuisi automatian kautta enkä, ja joku pysäytettäisiin rajalle. Minä en kuitenkaan tarkoita tätä näin, vaan PNR-tietojen käyttäminen tavalla, joka saattaa osoittaa, että aiemmin tuntematon henkilö, siis aiemmin tuntematon äh, epäilty. Joko on epäilty tai sitten ei ole epäilty, mutta miten voi tulla yhtäkkiä epäilyksi. Joka tapauksessa tässä puhutaan tästä ilmiöstä nyt äh, profilointina, jota se on, ja suojautukaamme siltä. Kyllä meidän täytyy katsoa asioita suoraan. Joka tapauksessa ei neulaa voi etsiä heinäsuovasta. Eli siis etsitään tietyn tyyppisiä henkilöitä, asetetaan kriteerit, mitä käyttäytymistieteellistä taustatietoa tässä sitten käytetäänkin, niin mielestäni se on profilointia. Ja sitten nämä ihmiset menevät lennolle tiettyyn kohteeseen niin kyllä varmasti tätä kautta tietojärjestelmällä löytyy henkilöitä, joita täytyy tarkastella hieman tarkemmin. Ja hyvä niin, ähm, jos heitä halutaan screenata tarkemmin, mutta minä haluan, että kaikki jäljet poistetaan järjestelmästä sitten, kun nämä ihmiset on ikään kuin vapautettu kaikesta epäilystä. Sitten kun on, siis nämä ihmiset ovat täysin viattomia, koska hehän ovat tietenkin viattomia, kunnes toisin todistetaan. Tämähän on sen tuntemattoman epäilyn ongelma. On todistettava, että että on ikään kuin viaton, on itse todistettava tämä, mutta tämähän on valtava ongelma, tällainen käänteinen todistustaakka. Me kaikki tiedämme, ja olen pahoillani, että tämän sanon ääneen, mutta tästähän oli kyse aiemminkin. Etsittiin ihmisiä, jotka olivat väärään aikaan väärässä paikassa. Jotkut ehkä olivat syyllisiä johonkin, toiset taas eivät ole syyllistyneet yhtään mihinkään. He olivat väärään aikaan väärässä paikassa sopivat tiettyyn profiiliin ja me kaikki tiedämme, mihin tämä voi johtaa. Ja minä en todellakaan halua, että näin tapahtuu PNR-tietoja käyttämällä. Haluan varmistaa sen, että mitään kamalaa tai, tai e, ikävää ikinä tapahtuu niille ihmisille, e, joiden kohdalle on noussut punainen lippu PNR profiloinnin kautta. Meidän täytyy myöntää, että kyse on profiloinnista ja sitten meidän täytyy todella saada järjestelmään täysi varmuus siitä, että kaikki jäljet tutkimuksista, paitsi se, että nämä tiedot ovat täysin nimettömiä, myös se, että kaikki ne, joita on tarkasteltu tarkemmin, jotka on siirretty lisätarkastelun kohteeksi, koska he ovat aina, koska he ovat käyttäneet samaa autovakuutusyhtiötä tai istuneet samalla paikalla kuin joku muu, niin haluan, että ei ole minkäännäköistä vaaraa siitä, että nämä jäljet eivät sitten poistuisi aivan täysin. Näiden jäl- jälkeen on poistettava, poistuttava järjestelmästä, kun nämä ihmiset todetaan täysin syyttömiksi. Kiitoksia sitten Rova Romero Lopez. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä meillä todella on aihe, joka on erittäin hankala. Kyse ei ole poliisi- ja laitosten yhteistyöstä, rikoksissa. Tätä yhteistyötähän meillä Euroopassa jo on. Meillä on Europol tätä varten ja meillä on myös Eurojust tätä varten. Mutta ongelma on nyt tosiaan se, että koordinaatio on erittäin puutteellista. Ja jos ja kun koordinaatio on näin puutteellista, kun tutkitaan rikoksia, ja Euroopan tasolla pyritään saamaan näille rikoksille seuraamuksia, niin tässä nyt sitten ollaan luomassa sellaista mekanismia, joka mukaan koordinoi toimia, mutta emme edes tiedä vielä tässä vaiheessa, onko tämä mahdollista vai ei. Voidaanko näitä tietoja koordinoida vai ei. Siis, siis hajotaanko tämän ehdotuksen kautta koordinoida toimia vai eikö? Mutta kyse on siis ennaltaehkäisyn filosofiasta. Ja tätäkin me, filosofiaa meidän täytyisi pohtia, koska ei ennaltaehkäisyn, rikoksen ennaltaehkäisemisen nimessä voi kuitenkaan tehdä mitä hyvänsä. Ei kaikki ole luvallista, vain rikoksen ennaltaehkäisemisen nimessä. Kuunnellaan tässä nyt vaikka eihän kaikki mahdollinen ole luvallista myöskään rikoksen tutkinnassa. Kyllähän me tämän tiedämme. Ja kun äh, ihminen äh, matkustaa lentokoneella, niin täytyyhän hänelläkin nyt olla tietty turva sen suhteen, miten häntä tutkitaan. Eli siis kyse on kuitenkin kansalaisista ja heidän oikeuksistaan. Ja nyt kansalaisista tehdään epäilyksen alaisia. Ja kansalainen itse joutuu osoittamaan viattomuutensa ja joutuu sitten esittämään vetoomuksia, jos vaikkapa hallinnolle on tapahtunut virhe, niin tämä kansalainen itse joutuu käynnistämään ties mitkä menettelytavat puolustautuakseen, koska me olemme lähteneet ennaltaehkäisemään jotain. No me olemme lähteneet ennaltaehkäisemään rikoksia, koska nyt meillä on erilaisia analyysejä, analyysimahdollisuuksia niin, että poliisit ja oikeuslaitokset voivat saada käyttöönsä miljoonia ja taas miljoonia tietoja teknologian kehityksen vuoksi. Teknisesti tämä siis on mahdollista, mutta se, että se on teknisesti mahdollista, ei voi tarkoittaa sitä, että me aseta sille mitään rajoja kyllähän meidän täytyy katsoa, mitkä rajat tällä ennaltaehkäisyllä täytyy kuitenkin olla. Jos nyt ajatellaan vaikkapa äh, äh, jotain matkustajaa, että matkustajille sanotaan, että niin, niin, teidän täytyy nyt maksaa tällainen pieni lisämaksu, niin sitten ei tule pommia sinne koneen kyytiin samalle lennolle. Siis kyllähän tämä täytyisi nyt hiukan paremmin määritellä, kun puhutaan esimerkiksi vakavista rikoksista, niin tämä on äärimmäisen laaja kenttä. Ja kun ajatellaan tätä tietomäärää, niin tässähän on paljon muutakin, muustakin kyse kuin tiedosta, tietojen valvonnasta. Kyse on tutkimuksesta ja kyse on myös tuomitsemisesta ja täytyy katsoa, miten tämä kaikki eri jäsenvaltioissa ylipäätään toimii tai toimisi, mutta kyse on poliisi- ja oikeusviranomaisten toiminnasta. No mikä suhde näillä viranomaisilla on tietosuojaa? No tästä puhutaan direktiivissä, mutta ei sitä mielestäni missään ole osoitettu. Jos käynnistetään tällainen oikeudellinen ja poliisi tutkimus, äh, niin miten niitä tietoja sitten suojellaan? No kyllä, tietoja täytyy suojella, mutta tätä ei ole mitenkään määritelty. Siksi mielestäni tässä kyllä hiukan tarvitaan vielä ajattelutyötä myös näiden rangaistusten suhteen Kyllä rangaistuksia varmasti tarvitaan. Rangaistukset olisivat kuitenkin hyvin eri tasoisia, erilaisia eri jäsenvaltioiden välillä. Minkälaisia jäsen, rangaistuksia jäsenvaltiot langettaisivat, jos rajat ylitetään? Jos ylitetään ne rajat, jotka oikeusvaltio takaa. Tämä on erittäin poikkeuksellinen väline ja kyllä tätä täytyy toden totta tarkastella, jotta tästä suojelemisesta ei tulekaan jotain aivan muuta, jotta se ei käänny itseään vastaan perversiksi välineeksi, jota meidän ei todellakaan tulisi käyttää. Eli minkälaisia suojamääritelmiä ja suojatoimia meillä on esimerkiksi soveltamisalan suhteen ja tietojen säilyttämisajan suhteen ja niin edelleen. Tätä kaikkea täytyy pohtia erittäin huolellisesti niin, että jonkinnäköinen konsensus tästä tekstistä voitaisiin saada aikaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Grandes Pascal. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Eh, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Liikennevaliokunnassa tällä hetkellä mm, tätä asiaa on myös pohdittu. Mehän äh, annamme tästä PNR-asiasta oman lausuntomme äh, tälle live-valiokunnalle. Aika usein tietyt toimivaltakysymykset TRAN ja LIBE valiokuntien välillä ovat aiheuttaneet kiistaa, mutta e, tässä tapauksessa ei ole minkäännäköistä kysymystäkään siitä, etteikö tämä asia kuuluisi juuri tälle valiokunnalle, joka koskee kansalaisten perusoikeuksia. Ja siksi minä ää, e, ajankin tätä, koska ää, e, kyse on tietenkin ää, toki myös ää, liikenteestä mutta ennen kaikkea tämä kansalaisvapauksien valiokunta on vastuussa näistä asioista. No niin, hyvä. Tässä kun nyt olen kuunnellut näitä puheenvuoroja ja jotkut hän täällä ovat puhuneet varsin kivasti ehdotusta vastaan. Minä olen sitä mieltä, että tässä nyt ehkä tarvittaisiin hiukan rohkeutta. Tässä hän on todettu, todettu, että aihe on äärimmäisen arkaluontoinen ja mielestäni komissiolla asian arkaluontoisuudesta huolimatta täytyy olla rohkeutta tarttua siihen juuri siksi. Ja toki asiaa täytyy käsitellä silkkihansikkain, koska toimien on oltava suhteessa tavoitteeseen. Ja tavoitteenahan on terrorismin torjunta ja terrorismin ja muiden vakavien rikosten ennaltaehkäisy. Ja jos me tässä valiokunnassa tämän tasapainon onnistumme saavuttamaan, niin pääsemme tavoitteeseemme. Ja jos emme, niin äh, luonnollisesti on äärimmäisen tärkeää muistaa tämä tasapaino. Siis terrorismin torjunta on hyvin tärkeää. Se on tämä ikuinen tasapainon etsiminen vapauden ja turvallisuuden välillä. Tiettyä rajaa ei voi ylittää, mutta on olemassa myös tie, jota meidän on kuljettava, nimittäin se tie, jossa käytämme kaikkia demokraattisia välineitä, joita käyttöömme vain tulee terrorismin torjuntaan. Ja nyt meidän täytyy katsoa, miten tätä PNR-järjestelmää voimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää terrorismin torjumiseksi. Ja tässä on tietenkin tiettyjä hyvin arkaluontoisia kysymyksiä liittyvät ö, tähän asiaan. Ja tietenkin, tietenkään liian pitkällekään ei saa mennä. Ja tässä täytyy olla tietenkin tärkeät rajat esimerkiksi pieniin äh, äh, vähemmän äh, merkittäviin rikoksiin tässä ei tule puuttua, mutta minun mielestäni ei tule pyrkiä vesittämään komission aloitetta. Me, komission on ollut pakko ryhtyä toimeen, meidän kaikkien, kaikkien on pakko ryhtyä toimeen. Terrorismi on hyvin kekseliässä. Terrorismi ei suinkaan ole luopunut taistelustaan ja siksi meidän demokratian puolustajien on puolustettava paitsi vapauksiamme myös turvallisuuttamme ja meidän on taattava nämä kaikki vapaudet kansalaisillemme ja tämän voimme tehdä vain kun voimme tehokkaasti lisääntyvää terrorismia ja rikollisuutta torjua. Tämä on mielestäni avainasia tässä. Mielestäni herra Kirkhope on kulkemassa aivan oikeaan suuntaan, suuntaan tämän asian käsittelyssä ja toki mekin tulemme tarkistuksia tekemään TRAN-valiokunnassa ja myös täällä yhdessä toveriemme kanssa luonnollisesti. Itse olen täällä varajäsenenä, mutta tämä asia kiinnostaa minua erittäin kovasti ja tulen kyllä ponnistelemaan kovasti. Kaikki tulemme ponnistelemaan vuoropuhelun kautta tilannetta hyvin vakavasti, jotta tämän tasapainon löytäisimme äh, jotta me ampuisi itseämme nilkkaan. Kyllä, terrorismin torjunnassa tarvitaan tehokkaita toimia ja äh, demokraattiset valtiot, niiden on voitava puolustautua terrorismilta. Kiitos. Kiitoksia tästä liikennevaliokunnankin puheenvuorosta täällä on näistä peruskysymyksistä kyllä aika vastakkaisiakin mielipiteitä profiloinnista ja suhteellisuudesta ja niin edelleen. Nyt pyytäisin, että komissio pohdiskelee kaikkea täällä kuultua ja ehkäpä myös neuvosto. Ei, mutta komissio ensin ja Kirkhope sitten lopuksi. Olkaa hyvä. Um, I will try to... Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata esille nostettuihin aiheisiin ja kysymyksiin. Mitä tulee neuvoston oikeudellisen yksikön kantaan, niin oikeastaan se on pikemminkin vastaehdotus lainsäädännöllisesti kuin lausunto oikeusyksiköltä. Mutta tämä ei kuitenkaan estä minua keskustelemasta siitä, ikään kuin se olisi jonkinlainen vaihtoehto lainsäädäntöehdotukselle. Oikeudellinen yksikkö neuvostosta esittää äh, ehdotuksen, joka koskisi tällaisia kohdelentoja. Eli järjestelmä koskisi vain sellaisia reittejä, jotka on luokiteltu vaarallisiksi. Me emme katso, että tämä voisi toimia ja kerronpa miksi. Tietosuoja säännöstemme takia ihmisillä on oikeus saada tieto siitä, mitkä reitit ovat tällaisia reittejä. Ja jos ihmiset saavat kohde reiteistä tiedon ja he ovat rikollisia ihmisiä tai suunnittelevat rikollisia tekoja, niin hehän voisivat kiertää tätä säännöstöä valitsemalla vaihtoehtoisen reitin. Joko tämä siis johtaisi tällaisen lopputulokseen, taikka sitten järjestelmä olisi tavallaan tekopyhä. Eli järjestelmä pitäisi päteä lähestulkoon kaikkiin reitteihin, koska kaikki reitit ovat vaihtoehtoja niin sanotuille vaarallisille reiteille. Tai sitten voisimme keskittyä vain tiettyihin reitteihin niin, että voimme todellakin todeta, että haluamme parantaa turvallisuutta. Tätäkin voitaisiin helposti kiertää, koska terroristit ja rikolliset käyttäisivät vaihtoehtoisia reittejä. Katsomme, että näin ollen tämä ei toimisi. Sitten kustannuksista. Toki kokonaissumma voi näyttää varsin mittavalta, mutta täytyy korostaa sitä, että kuitenkin puhumme 0,10 sentistä – per lippu. En usko, että tällainen summa estäisi sitä, etteikö Euroopan talous voisi tulevina vuosina elpyä. Please, please wait a minute. Vielä jos odotatte hetken, niin saatte kommentoida. Sitten tietosuojakysymyksestä. Kirjasin ylös kommentit, jotka baronitar Ludford totesi. Me katsomme, että ne säännöt, joita meillä on PNR matkustajatietorekisterisäännöstössä ovat äh, voimakkaampia kuin Australian sopimuksessa olevat säännöt, mutta toki voimme keskustella tästä kahdenvälisesti, tai voimme lisätä tehokkuutta näiden sääntöjen suhteen. Me katsomme, että säännöt ovat tiukemmat kuin mitä Australian sopimuksen säännöt. Sitten trendien seurantaarviointi ja se, että joku henkilö on määritelty epäilyksen alaiseksi, joko niin, että joku on käyttänyt samaa matkatoimistoa, samaa äh, luottokortin numeroa ja niin edelleen. Totta kai suhtaudumme sanomaanne myönteisesti. Olette aivan oikeassa, kun toteatte, että Tällaiset tiedot täytyisi heti poistaa järjestelmästä. Joskus kuitenkin kuulemme sen argumentin, että tällaiset väärät mm, positiiviset tulokset voivat sitten toistua jatkossa. Tätä argumenttia me kuulemme jatkuvasti, mutta totta kai suhtaudumme tähän nyt aivan avoimesti. Me, katso, me perehdymme siihen, mitä sanoitte, avoimin mielin. Se, mitä Carmen Romero sanoi, tämänkin olemme kirjanneet ylös. Katsomme, että ehdotuksessa on riittävät viittaukset viranomaisiin ja rangaistuksiin tietosuojan osalta, mutta totta kai, jos tarpeen, niin voimme selittää vielä tarkemmin sitä, mitä ehdotuksessa on tältä alalta. Kiitos. Thank you very much. Uh, as I heard, there was... Kiitos teille. Teidän puheenvuoronne aikana täällä hiukan tunteet nousivat. Herra Kirkhope on pyytänyt puheenvuoroa. Juu, kyllä, kyllä. We're talking this discussion niin kun puhumme tästä keskustelusta, niin viittaamme minun lausuntooni, joka vielä ei ole edes valmis. Nyt kaikki tekevät johtopäätöksiä komission ehdotuksen perusteella. Jos me nyt tänään keskustelemme komission ehdotuksesta, niin minä en itse asiassa ollut näin tarkoittanut. Minä olen esittelijä, joka ei ole vielä lausuntoaan tehnyt. Ja minun tarkoituksenani oli nyt kertoa teille, mitä aion tehdä ja kuunnella nyt sitten kommentteja siitä, mitä minä öö, mietinnössäni aion tuoda esille. Ja siitä halusin keskustella. Minä kommentoin kollegoiden kommentteja kohta, mutta en halua erikseen sitä, että komissio ja kollegan, kollegani täällä keskustelevat keskenään. Enkä halua viedä tätä asiaa sen takia eteenpäin, koska komission raportti on jo jonkin verran vanha ja me nyt olemme tässä asiassa edistyneet jo siitä. Ja toivon, että nyt keskustelu pysyy siinä, missä sen oli tarkoitus pysyä. Okei, okay, we, uh, we heard the, the schedule. Kyllä. Me kuulimmekin tässä ja aikataulusta. Keskustelu jatkuu, kunhan mietintöluonnoksenne on saatu. Ja mietintöluonnokseenhan tarkistuksia sitten voi tehdä. Ei tästä varmaankaan mitään ihan helppoa palaa tule purtavaksi. Tässä on erilaisia käsityksiä ja mielipiteitä asiasta, mutta tänään pääsimme nyt niin pitkälle kuin pääsimme. Kuulimme komission kannan, kuulimme Kirkopin esittelijän kannan ja hänen suunnitelmansa, joten tämä keskustelu tältä osin päättyy nyt tähän. Mitä, neuvostoko vielä? En minäkään vielä lopettanut. Meidän piti vielä kuulla, mitä neuvosto sanoi ja sen jälkeen kommentit. Eh, niin mutta neuvosto oli mielestäni todennut, että ei halua puheenvuoroa, mutta halusi nyt kuitenkin, niinkö? Eh, Kyllä, rouva puheenjohtaja, kun täällä nyt vähän niin kuin pyydettiin vastausta. Kirkhop kysyi vastausta hänen ehdotuksensa, niin uskaltanen todeta, että hyvin usein tiettyjä väärinkäsityksiä tai tiettyä puolueellisuutta tämän välineen suhteen voi ilmetä. Ja olen hyvin iloinen siitä, että herra Kirkhope todella on tässä ottanut huomioon myös sen, minkälainen PNR-ehdotus tulee sitten loppujen lopuksi olemaan. Minäkin olen tätä pari vuotta jo katsellut ja tiedän, mikä oli alkuperäinen ehdotus ja yllätyin, tai en ehkä yllätyin, mutta hämmennyin kyllä, kuinka tiukat ehdot ovat. Ja kyllä todella siis näiden tietojen väärinkäyttö on äärimmäisen rajattu me olemme todella työryhmässä keskittyneet erityisesti tietosuojan, tietoturvaan ja niin kuin täällä joku totesikin, niin me olemme todella ottanut, ottaneet erittäin vakavasti nämä tieto suojatietoturvakysymykset. Ja olen komission kanssa täysin samaa mieltä siitä, että haluamme mennä huomattavasti pidemmälle kuin Australian kanssa tehdyn PNR-sopimuksen kohdalla mentiin, jotta voidaan tietoturva todella taata. Viimeinen huomioni liittyy neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon. Tietenkään itse en voi heidän lausuntoaan tulkita, mutta työryhmässä ainakin katsottiin, että halutaan ilmaista, että jos muita välineitä ei voida käyttää, tarvitaan, käyttää, tarvitaan tätä uutta ehdotusta ja me havaitsimme, että muita välineitä ei voi teknisesti turvallisella tavalla käyttää, vaan tarvitaan tätä uutta ehdotusta, jotta todella tähän lopulliseen tavoitteeseen päästään. Muiden välineiden käytöllä ei, esimerkiksi yhteistyöllä vain poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä ei tähän lopputulokseen päästäisi. Ja sit näin neuvoston jäsenvaltiot nyt tarkastelivat komission ehdotusta hyvin perusteellisesti. Kiitos. I just want to... lopuksi. I'm uh, um, sorry I had to intervene a moment ago, but I just... Niin, pahoittelen, että jouduin äsken puuttumaan keskusteluun, mutta muutama väärinkäsitys täytyy varmaan selkeyttää. Ensinnäkin se, mihin minä pyrin, ja olen kiitollinen panoksista kollegoilta, myös TRAN-valiokunnan kollegoilta. Nyt pyrin perehtymään komission ehdotukseen siinä yhteydessä, että jo nyt kahdenvälisesti tapahtuu tiedonvaihtoa kautta Euroopan. Niin ikään katso myös muita PNR-sopimuksia, joihin olemme sitoutuneet jo tällä hetkellä. EU-Australia-sopimukseen on viitattu ja kuinka myönteinen se voisi olla ja kuinka huolellisia olemme olleet tämän sopimuksen suhteen niin, että ihmisiä ja tietoja suojellaan. Ja tämä yhdistetään sitten niihin huoliin, joista tänään olemme kuulleet. Minä omissa, omassa mietinnössäni aion tehdä ehdotuksia tältä pohjalta. Tähän olen sitoutunut. Olen kiitollinen kommenteista, mutta toivon, että näissä keskusteluissamme kollegat ensinnäkin lukisivat komission ehdotukset uudemman kerran ja lukisivat vielä EU-Australia-sopimuksen toistamiseen – ja kun tähän asiaan yhdistetään kollegoiden asiantuntemus, niin varmasti sitä kautta saamme hyvän lopputuloksen. Jos me emme toimi näin, ei meidän ole tietenkään pakkoa tätä tehdä, niin, niin ei tämä sitten toteudu sen enemmän kuin, kuin PNR-järjestelmät muidenkaan maiden kanssa. Mutta jos EU aikoo vastuullisesti suhtautua siihen, että se kehittää kansalaistensa turvallisuutta eteenpäin ja tekee yhteistyötä sellaisella tavalla, jota asianmukaisesti koordinoidaan ja valvotaan, niin kyllä me minun nähdäkseni tarvitsemme PNR-sopimusta. Haluan erityisesti kiittää puheenjohtajavaltion tekemää työtä ja kollegan tekemää työtä täällä. Toistaiseksi tässä aiheessa työ on ollut erinomaista Tietenkään lopputulosta emme vielä tiedä, emmekä voi siitä ilo- iloita, mutta joka tapauksessa hyvin myönteisestä suhtautumisesta voin jo nyt kiittää. Tietysti komission ja neuvoston kannoissa on eroja. EUn sisäiset asiat, EUn ulkopuoliset asiat ja niin edelleen. Ja sitten nämä kustannuskysymykset. En näitä vastalauseita, kritiikkiä hyväksy ja täytyy sanoa, että niin kuin aiemminkin jo totesin, kun ajattelemme eh, niitä hyvin pieniä yksilökohtaisia kustannuksia, joita kansalaisille tästä aiheutuu, niin, niin todellakin mielelläni olen edesauttamassa kansalaisten turvallisuuden parantamista. Totta kai meidän täytyy huolehtia kansalaisten yksityisyydestä, tietosuojasta yhteisessä eu ssamme Tähän minä pyrin ja toivon, että kollegat ovat suvaitsevaisia. Ne, jotka ovat olleet kriittisiä nyt, niin pikemminkin ovat kriittisiä komission suuntaan kuin minun suuntaan. Niin toivon, että näin, näin on ja toivon, että pääsemme konsensukseen ja sopimukseen tässä asiassa. Se on paras keino edetä. Ja aion pitää varjoesittelijät täysin ajan tasalla. Tietysti olen yhteydessä myös liikennevaliokunnan kollegoihin ja toivottavasti pääsemme hyvään tulokseen. Eh, Kiitos sen verran tästä asiasta tänään. Ja kun saamme mietintöluonnoksen, jatkamme keskustelua sen pohjalta. Jos muita asioita ei ole, niin kuin ei näyttäisi olevan, niin tiedoksenne Libe-kuulemistilaisuus liittyen perusoikeuskirjan täytäntöönpanoon Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen järjestetään 10.11 ja seuraava kokouksemme on 23. päivä. Kiitos. Nähdään pian.